moving, moving. my house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à regagner votre place. J'ouvre notre séance de commission. C'est la rentrée. Hyvää huomenta. Aloittaisin valiokunnan kokouksen. Palaamme työhön. Kesäloman jälkeen, joka on varmasti ollut aivan erinomainen, jos teidän määrätietoisten ja hymyilevien kasvojenne perusteella jotain voi arvioida. Ja nyt puhutaan tänään vuoden 2017 budjetin valmistelusta ja keskivälin arviosta. Meillä on myös erittäin odotettu mietintö siitä, mikä voisi olla budjetti. Olemme työstäneet tätä kysymystä eilisiltä päivästä lähtien. Ja kovin ilahtuneena siis toivotan teidät tänne tervetulleeksi. Olette saaneet tietoinen esityslistan. Joitakin muutoksia. Ensinnäkin kohta 6 ja 16 lykätään eteenpäin. 11 ja 12 niiden kohdalla 12 käsitellään ennen 11, kuten myöskin 13, 14, 14 käsitellään ennen ja 13 sen jälkeen. Sen jälkeen kohta 20, joka koskee vuoden 2016 talousarviota ja siirtopyyntöjä, kuten Euroopan parlamenttia. Käsittelemme turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja tätä kohtaa käsitellään viimeisenä suljetuin ovin. kukaan ei tätä vastusta, niin Esityslistaa pidetään hyväksyttynä. Minulla ei ole mitään erityistä ilmoitettavaa puheenjohtajana ominaisuudessa. Muuta kuin, että kävin Palestiinan alueella 18-21.7. Gaasassa tarkemmin ottaen, jossa viiteen vuoteen ei yksikään parlamentin jäsen ole käynyt. Ja myös länsirannalla. Olen esittänyt sitten tästä kertomuksen tästä vierailusta, niin se löytyy internetsivustolta. Ja kävin siellä budjettivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Tätä toivoi myös puhemies Schulz. Kokouksemme 15. ja 27. 4.11.12.7. ne kaikkien asioiden pöytä, kokousten pöytäkirjat ö, on siis hyväksytty, jos ei kukaan sitä vastusta. Ja sen jälkeen sitten vuonna 2017 talousarvion yleisesittelijä on valmis, niin annan hänelle puheenvuoron, kuten myöskin tarantille. joka käsittelee muita osioita. Ensimmäisenä kuitenkin edustaja Geier. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia näistä ilahduttavista tänne. Toivon minäkin puolestani, että kaikilla kollegoilla on ollut virkistävä, mukava kesäloma ja toivon, että tämä jälkimmäinen vuosipuolisko tulee ainakin budjettiasioissa ää, olemaan hyvin mielenkiintoinen ja kyllä meiltä varmaan tässä aika paljon vaaditaankin. Saapa nähdä sitten, mitä jatkossa tapahtuu. Neuvostohan oman kantansa joutui lyömään lukkoon kovassa aikataulupaineessa. Neuvosto on nyt toiminut odottamallamme tavalla joiltain osin, mutta myös osittain odottamattomalla tavalla. Ensinnäkin neuvosto toimii toisin kuin aiemmin siinä, että ähm, komission äh, luonnokseen tai ehdotukseen neuvostoon tekee aika varovaisia muutoksia. Vaikuttaa siis siltä, että neuvosto- ja komission mielipideero volyymiltaan on vain noin prosentin luokkaa ajatellaan, ajatellen budjetin maksuja, siis 1,3 miljardia euroa ja tässä kyllä mieleen nousee kysymys, että mitä ihmettä tuo oikein tarkoittaa. Tätä kysyin itseltäni, kun sain käsiini neuvoston kannan. Sehän julkaistiin tai tuli julkisuuteen juuri ennen kesätaukoa ja äm, ensin, reaktioni olikin se, että neuvosto kriisi kriisintorjuntavälineitä heikentää ihan ensitöikseen, vaikka neuvosto on pitänyt tätä kriisinhallintaa omana painopistealueenaan. Jos haluaa, että Eurooppa hoitaa suuria asioita ja kun kaikki nyt ovat täysin yhtä mieltä siitä, että tarvitaan kasvua ja työllisyyttä, niin äärimmäisen tärkeää olisi, että EU-talousarvio heijastelee tätä painopistealuetta. Ja kyllä, neuvosto näin sanokin haluamansa. Ja sitten pääluokassa 1a se leikkaa komission ehdotuksesta. Euroopan unionin kaikki toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että maahanmuuttokriisin, joka edessämme on ollut kahden vuoden ajan, sen ratkaiseminen on ihan välttämätöntä. Ja mitä tulee pääluokkaan kolme, ähm, siinä leikkauksia neuvoston äh, mukaan ei tarvita, eikä se tietenkään yllätäkään, koska nämä rahathan menevät aika suoraan jäsenvaltioille. Mutta äh, pääluokasta neljä kyllä sitten leikataankin, eli ulkopolitiikasta, äh, joka juuri pyrkii, pyrkii puuttumaan näihin maahan muuton syihin. Kun ajatellaan naapuruuspolitiikkaa, Turkin jäsenyyttä, valmistelevia toimia ja tätä tukea, niin mitenkä minä tämän nyt sanoisin, me olemme tarkastelleet hyvin, hyvin huolellisesti, miten tätä Turkille luvattua apua voidaan käyttää sen siis toista eh, siivua. Eh, näitä leikkauksia minun on kyllä hyvin vaikea poliittisesti ymmärtää ja varmaankin kollegat esimerkiksi kehitys ja ulkoasiain eh, valiokunnissa tulevat aika suoria sanoja näistä leikkauksista sanomaan. Kyse ei ole siis summaltaan suurista rahoista. Jos asiasta pyrkii keskustelemaan neuvostoedustajien kanssa, heistä paljon saa irti, mutta kyllä sieltä rivien välistä pystyy lukemaan, mikä neuvostossa on ollut tunnelma ja minkälaiset jakolinjat. Selvähän se tietenkin on, eikä ketään yllätä, että juuri nettomaksajamaat pitävät kiinni marginaalista niin pieni kuin se onkaan, ja kun taas netto saajamaat ovat täysin toista mieltä. Ja kollegat, tämä kyllä oikeastaan on minun poliittinen analyysini. Eihän kyse ole marginaaleista. Mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa? Mikä kriisi kriisi, joka eteemme voi tulla, ähm, josta emme vielä mitään tiedä, mutta mitä varten halutaan varata miljardi euroa. Mikä, mikä ihme kriisi se sellainen mahtaisi sitten olla? No niin, nettomaksajamaat haluavat siis säästää EUn talousarvion rahoituksesta hiukan enemmän rahaa kuin mitä komissio oli ehdottanut. Ja kun tätä säästöä laskeskelee, mitä se merkitsisi yksittäisille kansantalouksille, niin esimerkiksi Saksassa tämä olisi aika mitätön summa. Ei, ei, ei, ei tämä ole mitään rehellistä budjettipolitiikkaa. Vaikka ottaisi vakavasti neuvoston vaatimuksen tällaisista välttämättömistä marginaaleista, niin tässä on kyse vain lillukavarsista. Kun nyt sitten tarkastellaan asiaa kokonaisuudessaan, niin ehdottaisin kyllä, että puhumme asiasta nyt rehellisesti, niin eihän tässä budjettia leikata. Kokonaisuudessaan talousarvio on suurempi kuin 2016 talousarvio oli. kokonaisuudessaan komission ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytä. Jos oikein muistan, niin juuri tuo pääluokka neljä, eli siis ulkopolitiikka on ainut pääluokka, jossa jäädään vuoden 2016 talousarvion alapuolelle. Eli kyllä tämä karua kieltään kertoo poliittisista aidoista painopistealueista, vaikka neuvosto itse on sanonut aivan toista. Nyt se sitten vetoaa siihen, että tarvitsee marginaaleja. Sanontaa voisi tässä käyttää, että ei samaan aikaan voi lypsää lehmää ja laittaa sitä lihoiksi. Tämä ei ole mahdollista. Eli kun tässä nyt jotkut valtiot yrittävät ehkä lypsää hiukan enemmän kuin toiset. Ja tämä kaikki, minkä tässä nyt olen kuvaillut, löytyy myös työasiakirjastani. Olen sen kirjoittanut viime viikkojen aikana, analysoinut siinä neuvoston ehdotusta ja tehnyt sitten omia päätelmiäni pohjaksi meidän päätelmillemme. Ja näinpä ehdotankin ihan Euroopan parlamentin perinteiden mukaisesti, että me tukisimme komission alustavaa talousarvioesitystä ja että pääluokassa 1a käytettäisiin koko tämä marginaali juuri siis kasvu- ja työllisyystoimiin ja tulenkin ehdottamaan, että näitä marginaaleja käytetään tasoittamaan niitä poistoja, joita neuvosto ja komissio ovat ehdottaneet yksi aassa esirin rahoittamiseksi. En oikein tiedä. Tässä on asia, josta voimme puhua joko hyvässä yhteishengessä tai sitten hyvinkin kovasti kiistellen. Hyvät kollegat, täällä ehdotetaan nimittäin yhtä pilottihanketta. Mm, tukea on tullut Euroopan parlamentilta, mutta erityisesti tämä pohjautuu Saksan ja Ranskan väliseen hallitusten sopimukseen. Nimittäin, että tässä talousarviossa käynnistettäisiin tällainen pilotti hanke, joka hyödyntäisi Euroopan varusteluteollisuuden yhteistyötä. Ja tässä olisi ihan kaksinumeroinen miljoona summa, siis puhutaan jopa 90 miljoonasta eurosta, jotka tarvittaisiin. Kun tätä pilottitoimea nyt tarkastelen, niin se olisi yksi aassa. Ja kun katsotaan varattuja volyymeja, summia, Eh, katsotaan tätä pilottitoimea, jota parlamentti on eh, esittänyt, niin kolme kysymystä nousee mieleen. Ensinnäkin, miten kaikissa Euroopan unionin niin kaikissa toimielimissä, myös neuvostossa, puhutaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamisesta ja varusteluteollisuuden yhteistyöstä. Kyllä tätä varmasti tarvitaan ja tästä voidaan olla yhtä mieltä. Minun poliittinen kantani, mielipiteeni on, että minä en usko, että tarvitaan, mutta ehkä joku muu on täysin toista mieltä ja minä olen valmis kyllä tekemään kompromissin, jos tarvetta tälle yhteistyölle todella laajalti nähdään. Jos tehdään poliittinen sopimus siitä, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta tulee tällainen Euroopan toimintakykyä ja yhteistyötä, että taataan sen kautta ja jos kaikki sitä haluavat, niin sitten meidän budjettipoliitikkoina täytyy kysyä, että mm, meistä rahat, miten tämä rahoitetaan, eikä varmaankaan ketään yllätä, että kun minulta kysytään, että no suostutko sitten tähän rahoitusehdotukseen, niin minun vastaukseni olisi kyllä, että ei, koska kyllähän me olemme nyt yhtä mieltä varmaankin siitä, että talousarvio jo tänä päivänä tällaisenaan ää, ei riitä rahoittamaan Euroopan unionin painopistealueita ja välttämättömiä toimia. Ja nyt kollegat sitten ehdotetaan uutta poliittista tavoitetta, sopimusta, merkittävää hanketta tähän päälle. No minä olen tullut Euroopan parlamentin jäseneksi vasta vuonna 2009, mutta kysyisin teiltä vanhemmilta jäseniltä, että muistaako joku teistä, että neuvosto tehdessään komissiolle ehdotuksen Äh, joka on tämänkin laajuinen äh, luonteeltaan, että neuvosto sitten samalla ehdottaisi sille äh, uutta rahoitusta. Minä en tällaista ainakaan muista. Eli kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin äh, sen rahoittamiseksihan meillä on jäsenvaltioiden yhteisrahoitus, äh, joka toimii tämän äh, Euroopan unionin talousarvion ulkopuolella. Ja minä en ole valmis näin takauden kautta lisäämään uutta painetta talousarvioon tätähän tulee, tätä uutta hanketta tulee seuraamaan ja tätä uutta poliittista aloitetta tulee seuraamaan monia lisävaatimuksia, jotka sitten kohdistuvat suoraan eu talousarvioon. Kyllä tämä nyt varmaankin rahoituksen suhteen olisi mahdollista sanon ihan suoraan, että yksi aassa monet muut hyvät ehdotukset kyllä joutuisivat sitten unohduksiin jos tämä haluttaisiin rahoittaa. Kyllä se mahdollista on, kyllä se mahdollista on, mutta olemmeko valmiit tällaiseen verilöylyyn? Sanotaan jäsenvaltioille, että hyvä, jos haluatte turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa tiiviimpää yhteistyötä, niin toki voitte haluta. Ja Tähän toki kuuluu myös Euroopan varusteluteollisuuden vahvistaminen. Tämä liittyy turvallisuuspolitiikkaan, teollisuuspolitiikkaan. Sillä on ihan hyvät perustelut, joita nyt en kaikkia voi tukea, mutta kyllä minä tämän voin hyväksyä. Mutta tällainen hanke ei sovi tähän talousarvioon tällaisenaan. Ja pyytäisin äh, kollegoitakin nyt varovaisuuteen turvallisuus- ja äh, puolustuspolitiikan hankkeita ei tällä talousarviolla voi rahoittaa. Sisältöön en niinkään katso liittyvän ongelmia, mutta rahoitukseen kyllä. Ja toki voidaan asiasta keskustella, mutta ensin tulee puhua rahoituksesta ja siitä, miten tämä voidaan toteuttaa. Pelkään, että tässä nyt olemme avaamassa ovea, jota emme tämän jälkeen enää koskaan saa suljettua. Ja näin muita rahoitusvälineitä varten tarvittavaa rahoitusta ei saada. Näin ollen tämä valmisteleva hanke varusteluteollisuudessa mielestäni kaipaa uutta tuoretta rahaa. Jos neuvosto tulee siihen loppupäätelmään, että että turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoja, joita muuten on jo käytössä, voidaan siirtää tähän hankkeeseen, niin se sopii minulle kyllä. Mikäpä siinä. Sitten yksi B. Monet teistä olitte varmaan jo aika järkyttyneitä nähdessänne komission ehdotuksen, kun puhutaan aluepolitiikasta ja verrataan ehdotusta vuoteen 2016, niin leikkaushan on noin neljänneksen. Eli se on jo kova pähkinä purtavaksi ihan tällaisenaan. Nyt meidän on yhdessä todella analysoitava näitä lukuja ja muistettava yksi asia. Vastuuta tulee etsiä muualta kuin Brysselistä. Tilannehan on nyt se, että monet jäsenvaltiot uudella tukikaudella eivät vielä ole aluepolitiikan operatiivisia ohjelmaehdotuksia toimittaneet Brysseliin. Ja näin ollen, kun näitä, äh, jos nämä ohjelmat eivät ole jaloillaan, niin äh, aika turhaahan niitä varten on sitten rahaakaan varata. Eli tässä ei sinänsä kansallisilta, kansallisista kirjekuorista äh, oteta rahaa pois keskipitkällä aikavälillä ja rahoituskehyksessä, mutta rahaa annetaan vain siltä pohjalta, että jäsenvaltiot ovat toimittaneet omat ohjelmansa ja perustelleet sen, miten rahat olisi tarkoitus käyttää. Ja näin ollen tätä taustaa vasten pyydänkin teiltä kaikilta, jotka koette nämä, tämän ehdotuksen hyvin ongelmalliseksi, niin puhukaa ihmeessä omien hallitustenne kanssa. Puhukaa siitä, mitenkä nämä operatiiviset ohjelmat eri jäsenvaltioissa saataisiin jaloilleen tai mikä tilanne on kussakin maassa. Tiedän, olen kuullut komission hyvin korkeilta virkamiehiltä, että on huolta siitä, että nämä ohjelmat eivät vielä ole Äh, kypsiä hyväksyttäväksi, äh, niin tämä on hyvin suuri huoli komissiossa. Ja minäkin olen kovin huolissani, kun ajatellaan äh, seuraavaa, seuraavaa rahoituskehystä vuodesta 2020 eteenpäin. Enkä puhu nyt väliarviosta lainkaan, mutta minkälaista keskustelua jäsenvaltiossa käydäänkään, jos tilanne tulee olemaan sellainen, että että jäsenvaltiot varsin pitkälläkään aikavälillä eivät ole onnistuneet ehdotuksia tekemään ja ohjelmia, ohjelmaesityksiä tekemään. Ja tämä, tämä merkitsisi itse asiassa aluepolitiikan alasajoa. En minä sitä halua, en todellakaan halua. Mutta tämä mm, tarkoittaa sitä, että Eh, meidän ei ehkä niinkään tarvitse eh, muunnella näitä eh, numeroita tai siirtää rahaa paikasta toiseen, budjettikohdasta toiseen, kun komissio meille on sanonut, että ei ollenkaan vaikuta siltä, että 2017 näitä rahoja tarvittaisiin juuri lainkaan koska jäsenvaltioilta ehdotuksia ei ole tullut ja vastaanottokykyä jäsenvaltioissa ei näin ollen ole. Kaiken kaikkiaan olen huolissani aluepolitiikasta, mutta tätä aluepoliittista keskustelua ja kiistaa tulee käydä muualla, ei näissä budjettineuvotteluissa. Kyseessä olisi oikeastaan vain puhdas symboli ja budjettiteknisesti mielestäni se olisi ongelmallinen symboli. Mutta neuvoston ehdottama leikkaus mielestäni ei kuitenkaan ole perusteltu. Pääluokassa 1b mielestäni komissio on tehnyt erittäin hyvää työtä, tehnyt tarkat laskelmat operatiivisten ohjelmaehdotusten pohjalta, jotka se on saanut. Ja ehdotankin yksi b että tuemme komission alkuperäistä talousarvioehdotusta Tähänhän liittyy myös nuorisoaloite. En tiedä, onko tässä vielä ihan konkreettista päivämäärää sovittuna, mutta lähitulevaisuudessa komissio tulee esittelemään meille kokemukset nuorisoaloitteesta sen toteutumisesta tähän päivään mennessä. Rakenteet on kai nyt jo luotu, tällaista olen kuullut. Ja tätä ja kai ainakin Italiasta on tullut hyvinkin myönteisiä tuloksia. Tämä merkitsisi sitä, että viime vuonna kuullut poliittiset argumentit, niin kuin Jose Fernandeskin jo budjettiesittelijänä kävi neuvotteluja. Puhuttiin siitä, miten Euroopan nuorison aloite on kehittynyt ja vaikuttaisi siltä, että tänä vuonna voidaan kuulla tästä hyviä uutisia. En tiedä, ehkäpä Prisa voi tästä meille vielä kertoa hiukan enemmän ja valaista meille asiaa, että mitä tässä on odotettavissa, mutta minä olen täysin vakuuttunut siitä, että kun, jos komission arvio on myönteinen, niin äh, kyllä sen tulisi sitten heijastua myös äh, talousarvioon niin, että varoja on käytettävissä. Ja jos nyt ajatellaan, että neuvosto nyt ollenkaan enää usko omia kasvu- ja työllisyys tavoitteitaan, niin vaikeahan neuvoston tätä olisi varmaankin torpata. Äh, ehdotan, että palataan siis näiltäkin osin talous, alustavan talousarvioesitykseen, komission ehdotukseen ja ehdotan, että taso, tasaus marginaaleissa tehdään kakkosessa niin, että marginaaliin jää 300 miljoonaa euroa, jotta lokakuussa odotettavissa olevat maatalouden tarpeet saadaan tasattua. Mutta komissiolla taitaa tästä ollakin jo lisää tietoa. Pääluokka kolme. Alussa mainitsinkin, että siihen neuvosto on puuttunut kaikkein vähiten. Ja tässä marginaalit ovat kyllä hyvin, hyvin vähäiset. Ja se, että tässä nyt juuri ehdotetaan leikkauksia kulttuuri- ja vaihtoohjelmiin Creative Europe, luova Eurooppa-ohjelmaan, niin kyllä tämä nyt hiukan katkeraa kalkkia mielestäni on, kun ajatellaan neuvoston omia painopistealueita jälleen kerran. Nelosesta jo puhuinkin. Ehdottaisin todella, että pääluokassa neljä palattaisiin komission ehdotukseen, tuottaisiin komission ehdotusta ja että nämä marginaalit vaatisivat keskustelua. Tosiaan niin kuin jo mainitsinkin, katson, että meidän ei tulisi leikata ulkopolitiikasta ja niistä toimista, jotka pyrkivät puuttumaan juuri maahanmuuttajien tai maastamuuttajien lähtösyihin. Kun ajatellaan Euroopan unionin kehityspolitiikkaa, niin tässähän neuvoston ehdotus lähestulkoon johtaisi siitä luopumiseen tai näiden varojen kuivumiseen lähestulkoon kokoon. Katson, että näin saattaisi syntyä uusia kriisejä. Meidän tarkoituksemmehan nyt on kai ratkaista kriisejä eikä kiristää niitä entisestään. Ja lopuksi ehdottaisin vielä, että kaikissa talousarvioon mm, pääluokissa ja todella tuossa nelosessa, niin kuin sanoin, tukisimme komission ehdotusta ja että nostaisimme sitoumusmäärärahoja maksujen tasolle niin, että nämä kaksi olisivat samalla tasolla, maksumäärärahoja sitoumusten tasolle niin, että nämä kaksi olisivat samalla tasolla. Ja tosiaan Äh, nyt parhaat kollegat, kiitän huomiostanne ja mielelläni kuulen teidän kommenttejanne. Kiitos. Si, monsieur rapporteur général. Kiitoksia yleisesittelijä. Donc ouvrir, euh, le... Non, monsieur Taron, peut-être on va prendre les autres sections avant de... Niin, ensin käsitellään ehkä muut budjetin osiot ennen kuin annetaan puheenvuoro komissiolle, joka haluaa sitten reagoida, mutta edustaja Taranta ensin. Teillä on nyt puheenvuoro. <coughs> Thank you, Mr. President. Uh, my analysis is uh, not so lengthy. Kiitos, puheenjohtaja. Minun ei tarvitse varmaan puhua niin pitkään, vaikka eri summista puhutaan, kuin <coughs> Kairin esityksessä muutama keskeisin seikka vain tällä hetkellä. Huomaan, että Neuvosto kantaa huolta parlamentin budjetista, vaikka ei, päästä, vaikka ei pääsekään viiden prosentin henkilöstön leikkauksiin. Sassoli ja Viilan varapuhemiehinä ja pääsihteeri ovat myös vastanneet kysymyksiin siitä, mitä tapahtuu. Ja minua ainakin pyritty vakuuttelemaan siitä, että ongelma ei ole. Ja sitten alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean henkilöstökaaviot. Nyt näyttäisi siltä, että jälleen pääsihteeri Velle on vakuutellut komiteoita siitä, että aikaisemmista sopimuksista pidetään kiinni. Kuitenkin haluaisin uudelleen tuoda esiin sen, että uskoakseni ajan myöden komiteat ja parlamentti voisivat tehdä täysin yhteistyötä. Eli ei olisi enää tällaista kiistaa siitä, missä jotkut kahdeksan ihmistä työtä tekevät, vaan olisi yhteiset palvelut kaikille. Ongelmia saattaa syntyä sen tuomioistuimen kanssa, koska neuvoston leikkaukset ovat tässä erityisen suuret. Mielestäni, jos kollegoille tälle sopii, niin voisimme oikaista tuota lähestymistapaa. Tämä on erityisen naurettava, että neuvosto kritisoi tuomioistuimen kustannuksia, kun kaikki muistamme, että – Tuomioistuin pyysi, oliko seitsemän vai 12 lisätuomaria, mutta neuvosto päätti, että jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla siellä oma edustajansa, joten aika nolla tilanne minun mielestäni. Ja sitten lopulta keskustelun aiheena se, että Afetin hyvät kollegat olen ihan varma, että Brock ja Kateria Verhofstadt ja brittilehdistö pitäisi tällaisina erityisen merkittävinä toimijoina. Halutaan esittää merkittäviä varauksia ulkosuhdehallinnon budjettiin. Vaikka ymmärrän kyllä, mitä ajetaan takaa, Mielestäni täällä budjettivaliokunnassa meidän tulisi tehdä kovasti töitä, jotta löydettäisiin sellainen ehdotus ja ratkaisumalli, joka olisi kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Niin. Tämän verran halusin sanoa ja näin kiinnittää huomiota niihin mahdollisiin ongelmiin, joita saattaa syntyä, kun luemme parlamentin lopullista kantaa ja neuvottelukantaa. Katsotaan sitten, mitä kolmikannassa voidaan saada aikaiseksi. Kiitos. Si, monsieur Kiitoksia, edustaja Tarant. Ja ensimmäinen puhuja Morosan. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muutama kommentti omalta puoleltani ensi vuoden budjettiluonnoksen. Ensinnäkin kun se komissiolta on saatu, olemme saaneet huomata, että se on erittäin tiukka budjetti. Meidän on pitänyt myöskin varmistaa perinteisen EU-politiikan rahoitus, varsinkin sen, joka luo enemmän työpaikkoja ja vie eteenpäin kestävää kehity- kehitystä. Ja tietysti maahanmuuttopolitiikkakin on tähän vaikuttanut. Jotkut ovat kyllä ymmärtäneet, että budjetti on ollut tiukka, mutta selkeästikään ei ole ymmärtänyt lainkaan siitä, mitä neuvosto on tehty, tehnyt lisäleikkausten nimissä heinäkuussa. Varsinkin jos tarkastellaan niitä leikkauksia, joihin neuvosto on ryhtynyt otsakkeen 1a-kohdalla. Tämä selkeästi ei heijastele niitä prioriteetteja, joista sovittiin monivuotisen rahoituskehityksen alussa, kun tätä budjettia käytettiin työpaikkojen luomisen ja talouskasvun tukemiseen. Tämän lisäksi budjettiin vaikutti Eserin luominen ja luonnollisestikin pyrimme siihen, että näitä leikkauksia poistet, todettaisiin, kuten olemme usean otteeseen todenneet. Kun katsotaan sitten otsaketta 1b, aivan kuten yleisesittelijä totesi, kun me saimme nähdä komission luonnoksen ja maksujen leikkaukset yli 20 prosenttia 1b-otsakkeessa, se oli paljon ja se huolestutti meitä. Mutta pyysimme lisäselvitystä komissiolta ja odotamme saavamme ne lähiaikoina, sillä missä tilanteessa nyt ollaan? Ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa mitä maksutarpeita enää ei ole edellisen rahoituskehyksen suhteen, mutta me odotamme, että operatiiviset ohjelmat pääsevät nyt vauhtiin seuraavan vuoden ajan. Ja kun tarvitsemme lisää rahaa maksoihin, ja tarvitsemme tietysti myös komission evaluaatiota tässä suhteessa joka pohjautuu niihin arvioihin, joita jäsenvaltiot ovat sille lähettäneet. Mikä vaara tässä siis on? Vaara on se, että jälleen kerran jouduttaisiin maksuviiveisiin. Kuten tiedätte, jos me emme kykene maksamaan Euroopan unionin laskuja, niin se taas sitten johtaa puolestaan selkeään uskottavuuden vähenemiseen unionissa. Nuorisotyöttömyysaloite jonka esittelijä otti esiin aiemmin. Tässä suhteessa meidän täytyy olla parlamentin linjoilla monivuotisen rahoituskehyksen arvioinnissa toteamme, että nuorisotyöttömyyttä on edelleen olemassa. Se on aivan liian korkea Euroopassa. Me tarvitsemme rahoitusvälineitä, joiden avulla tätä nuorisotyöllisyysaloitetta voidaan rahoittaa. Ja luonnollisestikin mainitsin myös monivuotisen rahoituskehyksen. On selvää, että kaikki mitä parlamentin mietinnössä löytyy, jonka edustajat Tomaa ja Olbricht ovat laatineet, ne ovat poliittisia parlamentin prioriteetteja. Ne täytyy saada mukaan unionin budjettiin seuraaville vuosille. Kun puhutaan otsakkeesta kaksi, niin on selvää, että meidän täytyy palauttaa ne leikkaukset, jotka neuvosto on tehnyt ja palauttaa siis ne tasot, joita komissio on esittänyt, jotta voidaan varmistaa elintarviketurvallisuus ja toimitusvarmuus kautta Euroopan. Ja kun katsotaan komissari Hoganin viime viikolla esittämää pakettia 500 miljoonan euron arvoista pakettia, niin tuen sitä, mutta luonnollisestikin meidän täytyy ymmärtää, tätä taustaa ja ehkäpä Bresa komissiosta voi kertoa meille siitä, mikä tämän paketin vaikutus seuraavien vuosien aikana on. Otsakke kolme. Ylärajat ovat aivan liian matalalla. Se näkyy myös monivuotisen rahoituskehityksen mietinnössämme. Kyseessä on asia, johon täytyy puuttua sitten kun monivuotista rahoituskehitystä käsitellään uudelleen. Tässä minun näkemykseni. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitoksia. Seuraavana edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. E, súhlasím s e, Kiitos paljon, puheenjohtaja. Olen kovasti samaa mieltä Jens Kajerin kanssa. Hän on esittänyt hyvän analyysin Neuvoston leikkaukset vuodelle 2017 eivät ole yhtä tiukkoja kuin aikaisempina vuosina, ihan totta, mutta jotkut leikkauksista tekevät kovin vaikeaksi sen, että pääsisimme keskeisimpiin tavoitteisimme, Eurooppa 2020 esimerkiksi. Ja tämä on yhteinen tavoite, neuvoston ja parlamentin yhteinen tavoite. Horisontti 2020, ITER, PK-yritykset, kaikki nämä näkevät, että varoja leikataan ja tällä on kielteinen vaikutus työllisyyteen. Jos neuvosto lähtee nyt prioriteettialoiltamme leikkaamaan, niin meidän pitäisi kyllä ymmärtää, mikä vaikutus leikkauksilla on näihin prioriteetteihin ja työllisyystilanteeseen. Eri, esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloite ja viime vuonna jotkut jäsenvaltiot kertoivat meille, että nuorisotyöllisyysaloite oli aivan mahtava menestys. 80 prosenttia tukea saaneista nuorista olivat edelleen työssä ohjelman loppuessa. Joten halusimme arvioida tätä hanketta tänä vuonna. Tiesimme, että se oli aivan loistava hanke – joissain maissa nähtiin jo, että ohjelma oli menestys, mutta tällaista muodollista tutkimustietoa meillä ei vielä ole. Tämä tarkoittaa sitä, että me ole hallinnoineet kunnolla tätä hanketta. Mitä sitten muihin toimielimiin tulee? Edustaja Tarant selvitti tavoitetta leikata henkilöstöä prosentilla vuodessa. Kaiken kaikkiaan siis viidellä prosentilla. Meidän tulisi nyt kyllä kysellä komissiosta, miten säästöä saadaan aikaiseksi, kun henkilöstöä leikataan niin, että vähennetään virkatulkkeja ja – korvataan heidät freelance-tulkeilla, kustannukset olisivat samat. Ja kyllä kai näillä toimielimillä on jossain siellä budjetissa myös varauksia. No jotkut kommenteista voin säästää myöhempään. Mutta Euroopan parlamentin budjetista haluaisin kuitenkin sanoa vielä seuraavaa. Me kulutamme varoja turvallisuuteen, rakennusten turvallisuuteen, ja kyllähän Euroopan parlamentin rakennusten turvallisuus on tärkeä asia, mutta aivan ällistyttävä, että yhtäkkiä löydetään miljoonia. Missä nämä miljoonat aikaisemmin olivat, kun niitä olisi tarvittu muihin tarpeisiin? inflaatio tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin mitä ennakoitiin. koska sinne on laitettu ihan merkittävät kertoimet mukaan. Kymmeniä miljoonia euroja siis leijailee tuolla budjetissa. Minusta meidän pitäisi puhua selvästi ja aidoin luvuin ajatella esimerkiksi energian hintoja, eikä pitäisi tuoda budjettiin tällaisia mielikuvituslukuja. Niiden pitäisi olla vähän realistisempia. Päätöslauselmassamme totesimme, että Euroopan parlamentin budjetti perustuu aitoihin tarpeisiin eikä automaattiseen indeksoimiseen. Minun mielestäni meillä on tässä nyt mahdollisuus laatia budjetti aitojen tarpeiden pohjalta, eikä pistää sinne mielikuvituslukuja. Kiitoksia edustaja Negresku seuraavana. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä analyysistä. Olen aivan samaa mieltä siitä, mutta samalla tämä näyttää siltä, että olemme luovuttamassa että hyväksymme kaiken sen, mitä neuvosto tekee, hyväksymme sen prioriteetin ja sen, että se tekee näitä leikkauksia. Samalla näyttää siltä, että unohdetaan komissio. Komissio esitti budjettiluonnoksen, jossa tehtiin alkuperäisiä leikkauksia, ei mitään uusia prioriteetteja – näyttää siltä, että tästä unohtaa niin kuin unohtaa Brexit. Ja on lykätty koko tätä keskustelua Brexit-kansanäänestyksen takia. Esitämmekö uusia prioriteetteja vai emme? Haluaisin, että se mainitaisin tässä. Minä en kuitenkaan niitä näe. Minä en näe Euroopan unionin prioriteetteja. En näe Euroopan parlamentin prioriteetteja ja haluaisin saada konkreettisemman keskustelun sen suhteen, mitä tämän budjetin pitäisi saada aikaiseksi. Joka kerta, kun tästä budjetista puhutaan, teemme niin kuin Mankka totesi, tehdään jotain pieniä mukautuksia, keskustelu päätetään, äänestetään ja sen jälkeen nähdä mitään tuloksia. Varmasti olette samaa mieltä kuin minä. Me keskustelimme monista asioista omissa vaalipiireissä. Me ihmiset kysyvät, mihin raha menee, mihin raha oikein menee. Mitkä ovat nämä konkreettiset tulokset? Ja minusta meidän tulee keskustella niistä aivan samalla tavalla. Sillä kyllä meillä on paljon erilaisia budjettikohtia, paljon erilaisia tiedostoja, mutta kaikki tämä täytyisi mainita. Minä uskon todellakin, että ihmisillä on korkeat odotukset, kun he kääntyvät meidän puoleemme. Ja samalla komissio sitten tekee, mitä se tekee aina, suljettujen ovien takana siellä se pelailee käy ehkä pieniä keskusteluja neuvoston kanssa. En suinkaan usko, että komissio tietäisi, mitä neuvosto on tekemässä. Minusta meidän täytyy siis seurata kaikkea sitä, mitä Euroopan budjetissa mainitaan. Me mainitsemme nuoriso- ja työllisyysaloitteet. Meidän täytyy katsoa, mitä näiden asioiden suhteen todella tapahtuu. Ja haluan myös korostaa sitä, että meillä on kysymys, joka koskee valmistelevia toimia. Sillä esittele mainitsi sen me emme näe näiden valmistelemien toimien tuloksia. Esimerkiksi minä sain viime vuosien aikana usean sellaisen hyväksytettyä, mitään ei ole tähän mennessä täytäntöön pantu. Samalla me äänestämme niissä täällä, mutta mitään ei tapahdu todellisuudessa. Äänestetään tarkistuksista, jotka koskevat budjettia. Mitään todellisuudessa ei kuitenkaan tapahdu. sillä komissio valvoo, mitä se haluaa täytäntöön panna ja mitä se ei halua täytäntöön panna ja millä ehdoin. Eli Minun mielestäni keskustelu budjetista tänä vuonna on erittäin tärkeä. Ihmiset odottavat, että tämä keskustelu olisi laajempi pohjainen. Ja vasemmiston oikeista välillä haluaisin kuulla hyvän keskustelun eri näkökantoja, että voidaan osoittaa kansalaisillemme, että me todellakin taistelemme tiettyjen asioiden puolesta. Puheenjohtaja niin, vasemmisto, oikeisto ja keskusta. Ja seuraavana edustaja Toma. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin kiittää kollega Geijeriä tästä ensimmäistä analyysistä, joka oli erittäin yksityiskohtainen, olen hänen kanssa samaa mieltä, mutta haluaisin sanoa, että olen erittäin huolestunut, aivan kuten kollega Gresku totesi, riippumatta Britannian äänestyksen tuloksesta, tuloksesta riippumatta jatkuvista kriisistä, meillä on vaikutelma siitä, että budjettikysymyksissä eikä pelkästään niissä olemme kieltäneet tämän todellisuuden. Täällä toimitaan ihan niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Loppujen lopuksi vaikka esitetään uusia vaatimuksia uusiksi tuloiksi, uusiksi rahankäyttökohteiksi, pyritään askartelemaan tästä jonkunnäköistä uutta lopputulosta. Me emme kuitenkaan ole lainkaan sillä tasolla, mitä todellisuus meiltä vaatisi, mitä eurooppalainen kriisi meiltä vaatisi. Haluaisin kuitenkin muutamien kommenttien pohjalta kuvailla tilannetta. Ensimmäinen koskee otsaketta 1a, tämä vaatimus, joka kohdistuu, niin on selkeä se, mitä Jens totesi pilottihankkeista esimerkiksi puolustuksen kohdalla. Meidän tulisi niistä keskustella yksityiskohtaisesti, mutta jos oletetaan, että me ole sitten yksityiskohdista samaa mieltä, niin tässä vaiheessa minusta meidän tulisi muistaa se, että parlamentti on ottanut esille selkeästi periaatteen myös äänestyksissään, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen muokkaamista, jossa totesimme, että me emme enää voi ottaa uusia kustannusluokkia mukaan, jollei meillä tule uusia tuloja tai jollei selkeästi suunnata rahaa eri osioihin. Ilman tällaisia periaatteita me emme voi edetä ja tällaiset vaatimukset budjettivastuun kantamisen. Mm, silloin menevät pelkästään neuvoston harteille. Yksi aassa meillä on työllisyys- ja nuorisokysymys, ja tässä suhteessa olen kyllä todella suuttunut. Ensinnäkin lähdetään liikkeelle siitä periaatteesta, että kyllä me voimme leikata tietyn aloitteen, niin kauan kuin komissio mitä arviota tehnyt siitä. Suurimman osan aikaa voi tietysti seurata tuota toimintaa arvion asti. Jos arvion lopputulos on kielteinen, niin sitten leikataan rahoitus. Tässä tapauksessa ilman minkäännäköisiä arvioita, niin leikataan vain rahoitusta. Ja sen lisäksi haluaisin todeta, että mitä komissio nyt tässä oikein vetkuttelee? Mitä se odottelee? Se, että vetkuttelee näiden analyysien kanssa, niin se on tietysti hyvin käytännöllistä komissiolle. Minä olen sitä mieltä, mä haluaisin sanoa komissiolle, että no kyllähän tässä nyt on venytetty jo vaikka kuinka pitkään. Nyt arvio tulee tehdä. Otsake 1b. Siinä suhteessa suhtautuisin siihen paljon tiukemmin kuin Jens koska minun mielestäni kohesiopolitiikka ei ole pelkästään jäsenvaltioiden vastuulla. Sanon näin, koska jos operatiivisten ohjelmien kohdalla tulee ongelmia, tietysti haluaisin, että niitä olisi, mutta kyllä niitä, niistä kannattaa keskustella. Mitä jos niissä tulee ongelmia? Meidän, pitääkö nämä ratkaista komission toimista vai kansallisten hallitusten toimista? En tiedä. no tässä on jo kolme vuotta toimittu. Me olemme edelleenkin ihan alkutekijöissämme. Haluaisin tietää, että toimiiko tämä hyvin tai millä tavalla asia menee eteenpäin. Sillä nyt on, nyt on vähemmän rahaa käytettävissä, rahaa voidaan hakea sitten muista otsakkeista. Ei tämä mikään yleinen epäilys ole, mutta haluaisin kuitenkin tietää, jos on ongelmia, haluaisin tietää, että niistä keskustellaan ja komission pitäisi myöskin tässä ryhtyä toimiin. Ja minä haluaisin tietää, että missä se vastuu on, sillä olen sitä mieltä, että meillä on myös jäsenvaltioiden kanssa yhteisrahoitusongelmia. Se, että kohesiopolitiikassa käytetään vähemmän rahaa, se liittyy myös siihen, että meillä on näitä yhteisrahoitusongelmia. Saattaa olla, että minulla on tässä väärä käsitys, mutta keskustellaan näistä asioista. Jotta se toimisi, niin meidän täytyy kaikkien olla mukana. Niin, eli aluepolitiikka minua huolestuttaa erityisen paljon, sillä enemmän vielä kuin ESIR, niin tuo aluepolitiikka on nimenomaan Euroopan unionin investointipolitiikka. Se on aivan ensimmäisenä etukärjessä tässä asiassa. Kyseessä on, jos aluepolitiikka ei toimi, niin silloin koko Euroopan unionin investoinnit eivät toimi. Päätän tähän, mutta halusin näissä asioissa esille ottaa tämän huolenaihe. Ja sitten seuraava edustaja. Thank you, Chair. Um, I will... Edustaja Sarvamaa. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana ehkä tästä äh, laajemmasta kuvasta. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitämme Gairia ja Taranttia. Ensinnäkin nämä äh, ajat ovat kyllä äärimmäisen poikkeukselliset ja poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Mutta neuvoston äh, ehdotus äh, ei <laughs> sisällä mitään poikkeuksellista. Toinen jalka on jo yli kuilun reunan yli ja toinen kuilun partaalla, mutta silti jäsenvaltioissa hälytyskellot eivät vielä soi. Kyllä tämä on äärimmäisen huolestuttavaa ja valitettavaa. Mitä tulee sitten näihin painopistealueisiin, minä kannatan kovasti painottamista ja mm, haluaisin vahvistaa eri asioiden painottamista unionin talousarviossa erityisesti kasvu ja työllisyys, tutkimus ja kehitys. Maahanmuutto, <laughs> se on asia, joka on kerta kaikkiaan hoidettava. Ja kolmanneksi, ja tämän haluan ehdottomasti nostaa esiin, koska taidan äh, olla aika yksinäinen susi tässä asiassa. Olen eri mieltä ehkä aiempien puhujien kanssa. Puolustus, kolmanneksi puolustus. Se ei valitettavasti tuo lisäarvoa, se ei ole mitenkään tuottavaa, mutta mutta kyse on asiasta, johon on kerta kaikkiaan palattava. Sanokaa minun sanoneen. Nyt on äh, elokuu 2016 ja tässä ollaan oikeastaan jo jälkijunassa. No onneksi neuvosto, neuvosto nyt on äh, edes varovaisesti lähtenyt liikkeelle. Ja kun kokonaiskuvaa katsotaan, olen täysin samaa mieltä esittelijä Kaijerin kanssa siitä, että on valitettavaa, että järjestelmällisesti neuvosto leikkaa komission ATEA, mutta tämä on mielestäni vain jälleen kerran todistus siitä surullisesta tosiasiasta, että niin kuin edustaja Toma sanoi, jäsenvaltiot työntävät päänsä pensaaseen. Eivätkö ne vieläkään ole ymmärtäneet, että Eurooppa on nyt todellisessa kriisissä, sen olemassaolo on uhattuna. Nyt tarvitaan lisää Eurooppaa, ei vain pikkuisen lisää, vaan todella paljon lisää Eurooppaa. Ja tämä meidän on kerta kaikkiaan tehtävä selväksi talousarviossa. Talousarviohan heijastelee sitä kylmää todellisuutta, mikä siihen heijastuu. Ja valitettavasti Eurooppa ei vieläkään ole herännyt. Meidän täytyy korottaa ääntämme herättääksemme Eurooppa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Fernandes. Monsieur le Président, eh, en primer lugar quería... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä, ja varjoesittelijöitä. Me olemme kaikki samassa veneessä, meillä on samat tavoitteet. Emme saisi unohtaa sitä, että 2015 on keskellä kauttamme monivuotiset rahoituskehykset ovat käynnissä. Tämä on melko selkeä asia minulle mutta asia on pidettävä mielessä, samoin kuin on pidettävä mielessä se, että EUn budjetti on osa tai oikeastaan heijastelma peikoteista jäsenvaltioissa ja komissio maksatusehdotuksissaan sanoo jotain tärkeää. Neuvosto ei katso koskaan sitoumuksia, ainoastaan maksumäärärahoja. Neljäntenä monivuotisten rahoituskäysten vuotena esitettiin 0,49 prosentin osuutta BKT. 10 miljardia euroa vähemmän vuonna 2016 neuvosto on tyytyväinen, kun maksuihin voidaan tehdä tiettyjä leikkauksia ja 0,89 kansallisesta PKTstä on ehdotuksena. Näin ollaan tyytyväisiä, mutta jäsenvaltioiden kansalaisten on ymmärrettävä, että neuvoston ehdotukset, kun ajatellaan haasteita, joita kohtaamme solidaarisuuden osalta, 0,89 prosenttia ainoastaan kansallisesta BKTstä. Komission ehdotus. Tässä aiheuttaa ongelmia koska sanotaan, että 0,89 miinus 10 miljardia riittää. Katsotaan riittääkö. Vuonna 2017 kaiken pitäisi lähestyä nyt sellaista ihan vakaata etenemisen tilaa. Nyt voidaan syyttellä komissiota siitä, että yhtäkkiä toiminta tyssää, kun ei löydetä riittävästi rahaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä menetetään EUn uskottavuutta. Minä olen ihan vakuuttunut siitä, että lisätalousarvioita tarvitaan vuoden kuluessa, jotta voidaan hoitaa sellaisia ongelmia, jotka putkahtavat varmasti uudestaan pintaan. Ja niitä pitäisi voida tässä ennakoidakin. Kun prioriteeteista puhutaan, minusta tuntuu aivan itsestään selvältä, että budjetin on noudateltava Euroopan unionin prioriteetteja ja on otettava huomioon kansalaisten huolenaiheet, talouskasvu, kilpailukyky, työllisyys, pk-yritykset, tutkimus, innovaatiot, nämä ovat tärkeitä aiheita. Näihin aiheisiin on puututtava budjetissa. Kun työllisyydestä puhutaan, niin nuorisotyöllisyys esimerkiksi ansaitsee tulevaisuudessakin prioriteettiaseman. Meidän on voitava tukea nuorisotyöllisyyttä ja nuorisotyöllisyysaloite. Missä tässä mentiin metsään? Kenen syytä se on, ettei tämä oikein onnistunut? Kyse ei ole ainoastaan komissiosta, vaan myös jäsenvaltioista. Jäsenvaltioillakin on tässä oma vastuunsa, koska yksi asia tässä on ihan selvä – Nuorisotyöllisyys tai nuorisotyöttömyys on edelleen kaksinkertainen verrattuna muihin väestöryhmiin. Siksi tämän pitäisi olla meille tärkeä prioriteetti. Sisäinen ulkoinen solidaarisuus, siirtolaisuus, nämä ovat edelleen tärkeitä aloja. Samoin turvallisuuskysymykset huolettavat kansalaisia. Siksi Tässäkin budjetissa on osoitettava, että toteutamme toimia, joiden kautta voimme suojella Euroopan kansalaisia. Ja annetaan ymmärtää, että turvallisuus on kaikkien yhteinen huolenaihe. Minä olen varma, että ratkaisu löytyy. Vaikka lähdetäänkin liikkeelle komission ja sitten neuvoston kannasta, jotka eivät ole tyydyttäviä. Minusta meidän tulisi voida vakuuttaa kaiket kunnianhimoisemmasta ja realistisemmasta kannasta. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia siitä Jens Geijer, että olette käynyt tätä asiaa läpi. Ja neuvostolla on nyt olevan paljon hankkeita, mutta vähän rahaa käytettävissä. Kyseiset summat ovat tietysti pieniä verrattuna kansallisiin budjetteihin, mutta luonnollisestikin tällaiset rajoitteet rajoittavat myös jäsenvaltioiden halukkuutta osallistua. Kun katsotaan näitä oleellisia kysymyksiä, otsake 1a, kaikki ottivat tämän jo esiin, nuorisokysymykset tässäkin kohdin. Me tietysti haluamme jatkaa tätä toimintaa, mutta meidän täytyy haluta ratkaista ongelmat jo ennen kuin näitä arvioitakin tulee. Kun kysymyksessä sitten on puolustus, se on myöskin aivan yhtä tärkeä kysymys. Minun mielestäni tässä suhteessa meidän kannattaa työstää myös tätä kysymystä, sillä tänä päivänä Ranska on yhdessä Englannin kanssa etusijalla kun yhdistynyt kuningaskunta sitten poistuu unionista, niin silloin taas Ranska kohdistuu enemmän paineita. Eli tähän, tätä asiaa kannattaisi pohtia. Rakennerahastot. Minäkin olen vihainen tästä kysymyksestä. Tämä on se linkki, joka on Euroopan unionin ja kansalaisten välillä. Jos rakennusrahastoja supistetaan, niin silloin tämä yhteyskin höltyy. Rakennerahastokysymyksissä äh, rahoileikkaus johtaa siihen, että useita hankkeita silloin jää toteutumatta. Meidän tulee ehdottomasti yksinkertaistaa myös varojen jakoa ja ehdottomasti myöskin luottaa enemmän hankkeiden valmistelijoihin. Eiväthän Hankkeiden valmistelijat tietenkään tähän kykene vaikuttamaan, mikä myös merkitsee sitä, että itse rahoitus on vähentänyt, vähentynyt. Ja siitä syystä meidän täytyy ehdottomasti mukata tilannetta. Jos me mahdollistamme tällaisen, niin silloin rahat eivät ole enää käytettävissä rakennerahastotarkoituksiin. Otsake kaksi ja maatalouskysymykset. Mm, hintavaihtelusta on käyty erittäin pitkiä keskusteluja ja meillä on ehdottomasti paljon työtä tehtävänä, kun puhutaan tulevasta maatalouspolitiikasta. Siinä on paljon erilaisia tarpeita. Me emme voi saada itsellemme sitä, että maatalouskriisi seuraa toinen toistaan, vaan meidän täytyy pyrkiä johonkin muuhun yhteisessä maatalouspolitiikassamme. Neloskohdassa on aivan selvää, edustaja Gajar, että meidän täytyy ehdottomasti hoitaa. Se kysymys on Euroopan unionin uskottavuudesta. Mikä on se strategia suhteessa muuhun maailmaan? Millä tavalla, kun äh, tarkastellaan lähi kysymyksiä, Afrikan kysymyksiä, millä tavalla toimimme nimenomaan Euroopan kohtalo on tässä kyseessä. Meidän täytyy samalla katsoa tätä neuvoston näkökulmasta ja parlamentin ja komission täytyy myös reagoida tähän kysymykseen. Kiitoksia tuosta Taradille myöskin, että hän otti esille mm, useita näkemyksiä. Mm, muissa kohdin minulla ei ole juurikaan sanottavaa. Halusin vain ottaa esille kysymyksen, joka koskee Euroopan parlamentin alueiden komitean välistä tulkkauskysymyksiä. Meidän tulisi löytää siihen jonkunnäköinen ratkaisu ja paras mahdollinen tapaa niin, että kaikki voisivat toimia parhain mahdollisin ehdoin. Ja haluan kiittää myös esittelijää. Edustaja Olbricht. Oui, merci, president. I just, uh... Kiitos puheenjohtaja. Yksi poliittinen huomio ja yksi kysymys. Ensinnäkin uh, valiokuntamme talousarvio kesk- keskustelu ei ole eh, suinkaan eh, teknistä, vaan hyvinkin poliittista, ihan niin kuin Sarvamaa ja muut kollegat täällä ovat todenneet. että eh, Me puhumme Euroopasta ja siitä, mitä ongelmia Euroopalla on, ja tämä heijastuu talousarvioon. Kun ajatellaan talousarviota, niin eihän yhdellä prosentilla jäsenvaltioiden BKTstä voida ratkaista kaikkia niiden ongelmia – ei tällä yhdellä prosentilla voi ratkaista työttömyysongelmaa 28 jäsenvaltiossa. Tarvitaan selkeää keskustelua. Mitä varten Euroopan talousarvio on olemassa? Onko se motivoinnin väline? Onko se väline saada aikaan dynamiikkaa? Eihän se nyt ongelmia voi ratkaista ja näin ollen sitä ehkä ei haluta kasvattaa. Jos ei ratkaise ongelmia, niin mihin sitä tarvitaan? No niin, se on ihan symbolinen. Leikataan siitä sitten vaan. Jos se on symbolinen, niin se ei ratkaise ongelmia, mutta tämähän ei tietenkään ole totta. Kun me nyt puhumme siitä, miksi meillä on Euroopan unioni, miksi meillä on Euroopan talousarvio, mihin tätä, mitä tältä talousarviolta halutaan. Me tai ainakin osa meistä uskomme, että Euroopan unionia todella tarvitaan ja yhteisiä toimia. Muuten äh, ulkoistaminen jatkuu ja meillä on yhä useampia välineitä, joita emme mitenkään pysty hallitsemaan. Jos ei kerran mitään haluta, niin äh, jatketaan vaan samaa vanhaa mallia, ja leikataan leikkaamisen jälkeenkin. Meillä on hyvin merkittäviä ongelmia. Brexit on suuri ongelma, mutta myös äh, puolustus me käyttäydymme ikään kuin sokea. Mm-hmm. Emme puhu todellisista ongelmista. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Tämä oli tämä poliittinen huomio ja Jens, haluan todella onnitella sinua. Puhuit hyvin kohteliaasti, mm, mutta kyllä sinun kyllähän tässä ehkä tarvittaisiin hiukan brutaalimpiakin toimia. Erityisesti sosialistikollegat ovat todenneet, että tätä yhteyttä tarvitaan. Mitä sinä Jense ehdotat? Ehdollisuuttako ehkä tai jotain sen tapaista? Ja sitten vielä yksi ihan tekninen kysymys liittyen kohesio politiikkaan, aluepolitiikkaan. Meillähän on tässä ongelma, koska täällä budjettivaliokunnassa tarvitsemme komissiolta aluepolitiikasta myös tarkkoja tietoja. mistä tämä viive, miksi tällaista viivettä on syntynyt? Tarvitsemme tietoa tästä, koska Muuten olen täysin samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikkaan sellaisenaan tulee ensi vuonna kohdistumaan suuria ongelmia. kuka tässä on syypää? Mitä, mitä oikein on tapahtunut? Miksi ollaan niin äh, jälkijunassa? Ohjelmat eivät ole valmiina. Äh, Ex-anteehdollisuuden äh, delegoidut säädökset eivät ole valmiina. Meidän täytyy keskustella näistä asioista nyt. Maksusummaa. Meillähän on huomenna kokous. Meille oli luvattu, että maksusummaa puretaan. Kyllä, näin on tapahtunutkin. Mutta eh, ei tässä nyt kuitenkaan olla vielä alettu tai käynnistetty edes maksuja. Ja sitten kun maksut käynnistetään, niin maksusumma syntyy jälleen, jos ei ensi vuonna, niin viimeistään 2018. <laughs> Eli nyt tällä hetkellä maksusumma ei niinkään synny, kun ei mitään tarvitse maksakaan. Mutta entä kahden vuoden kuluttua? Nyt siirretään sitten rahaa viime vuodelta ja sitten meillä on marginaalit. Mutta entäpä kohesiopolitiikka kauden lopussa? Ehkä joku on sitä mieltä, että no ei sitä tarvita ollenkaan, se nyt on ihan hyödy- hyödytöntä kuin rahaa heittäisi kaivoon. Se ei ole eh, investoimista, se on vain rahaa uudelleenjakoa. Joten nyt meidän täytyy saada selkeät eh, sävelet tietoamme sen suhteen, mikä tilanne on ja mistä tämä viive johtuu, miten se voidaan ratkaista, eikä tämä ole vain tekninen asia. Eli yhteenvetona voisin todeta, että tarvitaan vakavaa keskustelua Euroopan unionista ja ää, tämä keskustelu heijastuu tietenkin talousarvioon. Muuten voidaan sanoa, että ei tässä sitten halutakaan äh, kehittää EUta, vaan kutistaa sitä vaan entisestä. Edustaja Maragall. Ja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Sinut. Vaikuttaa vähän äh, siltä, että tässä nyt äh, voitaisiin vielä muutamaa painopistettä ehkä täydentää. Kyllä tässä varmasti syytä on huoleen, ettemme lankea jälleen siihen ansaan, mihin olemme aiemminkin langenneet, eli tämä marginaalien äh, ansa äh, ja äh, nämä ihan selvät provokaatiot, joita neuvosto meidän suuntaamme aina lähettää. Mutta älkäämme unohtako periaatteitamme, älkäämme unohtako, että 2017 on ensimmäinen äh, uudelleen tarkastelun jälkeinen äh, talousarvio ja meidän Euroopan parlamentin kanta ei äh, saa olla epäjohdonmukainen aiempaan ajate, aiempaa ajatellen, kun ajatellaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviota. Meidän täytyy muistaa omat puitteemme, eikä niistä luopua ei millimetriäkään. Haluan kiittää Kaijeria, todella kylmäpäinen, selkeä ja erittäin <laughs> hyvin tilannetta kuvaileva esitys. Pelisäännöt me tiedämme ja meidän täytyy ne muistaa. Ja emme nyt saa tosiaan langeta tuohon ansaan, mihin olemme aiemmin langenneet. Nyt tämä leikkauksen, leikkauksen, leikkauksen linja. Ja enpä sitten tiedä, tuleeko näitä katastrofeja tapahtumaan, joita neuvosto nyt näyttää tässä kovasti odottelevan. Neuvoston ehdotuksessa on hyvin vaikeaa löytää mitään strategiaa tai poliittista painopistettä, mitään eurooppalaista tavoitetta. Pikemminkin tämä vaikuttaa tällaiselta eh, mm, eh, eh, leikkauslinjalta, johon nyt on lähdetty liittyy eri jäsenvaltioiden välisen tasapainon aikaan saamiseksi. Tämä on pikkusieluista politiikkaa eikä eurooppalaista politiikkaa. Kun puhutaan näistä maksumäärärahoista, niin tässä vahvistuu jälleen se, että tietyillä jäsenvaltioilla on ongelmia vastaanotto kyvyssään ja mm, ohjelmat eivät, ohjelmia ei saada käyntiin. Se, että neuvosto nyt pyrkii näin tämän budjetin kautta tasaamaan jäsenvaltioiden välisiä epätasapainoja, ei ole tie, jota voimme hyväksyä. Emmekä voi hyväksyä sitä, että Euroopan unionin ja Turkin välistä sopimusta rahoitetaan sitten leikkaamalla eh, kehitysyhteistyörahoista tai naapuruustalousarviosta. Ei, ei, eivät nämä asiat voi korvata toisiaan tai olla vaihtoehtoisia toisilleen, ei missään nimessä. Entäpä sitten, eh, niin kuin täällä on jo kuultukin, meidän täytyy puolustaa eh, Horisontti 2020 ohjelmaa ja muita monivuotisen rahoituskehyksen sisältämiä ohjelmia. Näistähän me sovimme jo vuonna 2013. Ei voi olla niin, että nyt niistä luovutaan, että nyt lähdetään, käännetään kelkka ja lähdetään täysin toiselle tielle Junckerin Äh, Esirin tielle unohtamalla kaikki muu ja muiden ohjelmien, eurooppalaisten ohjelmien nämä äh, tavoitteet. Eivät ne saa tässä joutua äh, neuvoston toimien uhreiksi. Euroopan nuorisoaloite, Kypros, Ranska, Kreikka, Kreikka, Italia ovat pyytäneet jatkoa, niin kuin mekin ehdotimme. En tiedä, yllättääkö teitä vai pidättekö käsittämättömänä sitä, että Espanja muun muassa ei <laughs> osallistu eikä pyydä jatkoa, ei ole, ei ole esittänyt pyyntöä. Ja kaikkihan tiedämme, mikä nuorisotyöttömyystilanne esimerkiksi Espanjassa tällä hetkellä on. Monet eurooppalaiset ohjelmat, ähm, joilla on kuitenkin äh, riittävä tekst, tekninen pohja. Äh, nyt halutaan niiden äh, hallinnoinnista ehkä pikemminkin leikata, mutta neuvosto ehdottaa pikemminkin sitä, että, että leikataan opera operatiivisista ohjelmista ja sitten neuvosto haluaa leikata vaikkapa tästä Luova Eurooppa ohjelmasta, e, joka nimenomaan tuo eurooppalaista lisäarvoa. Ja nämä leikkausehdotukset ovat täysin neuvoston aiempien sanojen vastaisia. Ja puheenjohtaja, lopettelen tässä kyllä mutta toteaisin, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt omat painopistealueensa ja meidän täytyy pitää niistä kiinni paitsi poliittisessa retoriikassamme myös näissä kylmissä numeroissa talousarvioehdotuksessa. Minä eh, tuen esittelijäämme ja uskon, että loppujen lopuksi voimme saada aikaan eurooppalaisen talousarvion. Sitähän tässä tarvitaan. Me haluamme toimia Euroopan puolesta. Ja meidän tulee tosiaan tukea komission ehdotusta myös tämän monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelun suhteen. Muuten suoraan sanottuna metsään mennään. Si, Kolmel. Kiitoksia, edustaja Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst... Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin Kajerille ja Tarandille kiitokset yksityiskohtaisesta työstämisestä ja alustuksesta täällä. Olen iloinen siitä, että tänään keskustelussa usein tuodaan esiin ajatus siitä, että tarvitsemme perinpohjaisen keskustelun siitä, mitä halutaan saada eu budjetilla aikaiseksi ja mitä voidaan saada aikaiseksi, koska – tässä hän on kaksi mahdollisuutta. Kun budjetteja laaditaan, niin ei hän kellään ole niin paljon rahaa kuin mitä haluttaisiin käyttää missään maailmassa, joten tilanne on meillä sama. Ja kysymys kuuluukin nyt, mikä olisi tässä oikea toimintatapa EUlle, joka eittämättä on kriisissä? Haluamme parempaa Eurooppaa. Se on ihan kiistaton asia, mutta miten päästään tähän tulokseen? Enemmän Euroopan vai vähemmän Euroopan kautta? Sanon nyt vähemmän Eurooppaa, vain että saadaan tämä vastakkainasettelu. Tämä on peruskysymys. Jos pidetään Brexit mielessä, niin eivät britit äänestäneet Brexitin puolesta siksi, että he pelkäsivät vähempää Eurooppaa. Siksi mielestäni on hyvin tärkeää se, että vielä pohditaan tarkkaan sitä, mitkä ovat toimintamme puitteet Euroopan parlamenttina. Meidän on ajateltava ennen kaikkea Euroopan kansalaisia. Mitä Euroopan kansalaiset haluavat? Tällä hetkellä minulla on sellainen vankka käsitys, että monet kansalaiset eivät halua puoltaa ajatusta lisästä Euroopasta – ennen kuin tiedetään tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ei siis mitään juhlapuheita, vaan hyvin selkeästi esitettynä yksityiskohtainen suunnitelma. Näin kansalaiset ehkä saadaan puoltamaan ajatusta siitä, että tarvitaan enemmän Eurooppaa. En ole kuitenkaan varma, suhtaudun hyvin varauksellisesti tällä hetkellä. En usko, että voimme ottaa jättiharppauksen eteenpäin kansalaisten tuella, että luodaan enemmän Eurooppaa. Tähän tarvitaan kyllä paljon aikaa. Siksi sanoisin, että tämä budjetti ottaa huomioon sen, että jäsenvaltioissa on rahat tiukalla. Jäsenvaltioissa ei ole rahaa tai ei haluta käyttää enemmän varoja EUn tukemiseen. Siksi meidän on puolettava sitä ajatusta, että on monia hyviä syitä investoida EU:hun lisää ja siksi tarvitaan selkoa kielisiä viestejä. Minulle olisi vielä lisätoiveita, kun sanotaan, että siirrytään yhteiseen puolustuspolitiikkaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Jos ei sitä tiedetä, ei voida oikein rahaakaan käyttää tähän hankkeeseen. Vielä dramaattisempaa pakolais- ja siirtolaispolitiikassa. Tässä mennään väärässä järjestyksessä. Eikö ensin pitäisi määritellä poliittinen tavoite ja sen jälkeen – toteuttamisohjelma. Tietty konsepti, joka selkeästi osoittaa, että kyllä näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Ja sitten laaditaan budjetti. Meillä on poliittinen tavoite, mutta meillä ei ole minkäänlaista konseptia siitä, miten tavoitteisiin päästään. Kuitenkin halutaan budjetti. Lopulta meillä on rahaa johonkin tarkoitukseen, vaikka ei konkreettisesti tiedetä, mitä halutaan, miten halutaan toimia – Samoin esirahaston osalta meillä on tavoite. Haluamme investoida. Mutta loppuun asti, kun budjetti hyväksyttiin, tilanne oli sellainen, että me tarkkaan tienneet, miten täytäntöönpano toteutuu. Ja valitettavasti tulos on nyt jo nähtävissä. Siksi haluaisin sanoa, että nämä keskustelut siitä peruskysymyksestä, miten saadaan parempi EU aikaiseksi, ovat todella kiireellisen tarpeellisia – ja tämä voisi lähteä meidän valiokunnastamme, kun budjetti on kaikenlaisten valtion tapaisten rakennelmien tai meidän tapauksessamme EU-rakennelman sydän. Silloin pitää selkeästi sanoa, mitä haluamme hyvin konkreettisesti. Ja sitten maksumäärärahen leikkaukset jäsenvaltioiden kannalta. Minäkin näen että rallit voivat nyt kasvaa, kun 22 miljardia euroa on nyt ero maksumäärärahojen sitomusmäärärahojen välillä. Lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä tämä voi vain johtaa siihen, että maksamattomia laskuja kasaantuu edelleen. Tässä puheenvuoroni kiitos. Monsieur Böge. Edustaja Böge. Merci, monsieur président. Euh, kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää ja hänen suuret linjansa saavat minunkin tukeni. Minähän tällä hetkellä yhdessä kollega Peresin kanssa budjettivaliokunnan puolesta teen työtä euroalueen äh, rahoituskapasiteetin puitteissa. Tämähän on aika kiistanalainenkin kysymys johon kukin ottaa kantaa jäsenvaltion tilanteen mukaisesti. Ja tietenkin aina voi todeta, että tämänhetkiset haasteet, esimerkiksi pakolaiskriisi, jossa tällä hetkellä sopimusrikkomuksia tapahtuu, ja onko nyt sitten artikla 78 vai Eurooppa 8, äh, artikla 80, niin tässähän tietyt jäsenvaltiot ovat jo esittäneet aika tiukkoja vetoomuksia sen suhteen, että äh, tartuttaisiin kovempiin toimiin. Sitten epäluottamus, populismi, nationalismi, näiden torjuminen, äh, Äh, ovat kyllä äärimmäisen keskeisiä kysymyksiä, jotta ylipäätään voimme kantaa vastuumme. Ja talousarvio on hyvin tärkeä ulottuvuus kaikissa näissä kysymyksissä. Ja tietenkin näemme, kun äh, tapaamme äänestäjiä ja kansalaisia, että ajatukset Euroopan unionista äh, useinkin ovat aika vääristyneitä, jopa muun muassa populismin leimaamia ja väärän tietoon perustuvia ähm, eri jäsenvaltioissa. Ja kun nyt puhutaan sitten ähm, vakauttamisesta, siis Euroopan euroalueen äh, pitkäaikaisesta vakauttamisesta, koska sisämarkkinoiden ja äh, euron äh, vakauttaminenhan voi olla mahdollista vain siinä tapauksessa, että että epäluottamuksesta päästään ja hyvin eh, kestävällä tavalla mm, toimitaan yhdessä tässä isossa kylässä. Jos sitten eh, toisaalla on juuri tämä ongelma, johon eh, esittelijä viittasi ja kollega juuri äsken, nimittäin se, että talous- tai budjettipolitiikan päätösten täytäntöönpano asetetaankin täysin kyseenalaiseksi. Ja mielestäni meidän ei tuohon musta Pekka-peliin tule lähteä ollenkaan mukaan, vaan Jan Olbrichtin ehdotuksen mukaisesti kerta kaikkiaan äh, nostaa kissa pöydälle ja sanoa, että mitä oikein tapahtuu, jos esimerkiksi rakennerahasto äh, määrärahoja ei kerta kaikkiaan saada käyttöön. Semminkin, kun äh, senkin sisältämät hankkeet saavat kansalaisilta hyvin äh, suuren hyväksynnän ja äh, tuottavat merkittävää lisäarvoa kentällä. Ja kun sitten puhutaan nuorisotyöttömyyden torjunnasta, oikeastaan pitäisi varmaan puhua siitä, että tarvitaan lisää rahaa. Mutta tässäkin on täytäntöönpano-ongelmia. Mekö täällä Euroopan toimielimissä ää, olemme tehneet niin monimutkaisia sääntöjä, että kukaan ei niitä enää tajua ja täytäntöönpano on tätä kautta tehty jäsenvaltioissa mahdottomaksi. Vai mahtaakohan olla pikemminkin niin, että jäsenvaltiot työntävät meille mustaa pekkaa, vaikka eivät itse toimi ja pane täytäntöön. Joten kyllä tässä täytyy toimia, jos loppujen lopuksi käykin, käykin sitten niin, että raha ei ole saatu käytettyä kauden päätteeksi tai vaikkapa nuorisotyöttömyysaloite ei ole päässyt tavoitteisiin tästä syystä, niin meidän maineemmehan tässä kärsii, vaikka ää, olemme syypäitä vain epäsuorasti, jos ollenkaan. Yksi esimerkki, joka oikeastaan ehkä Äh, kuulostaa aika naurettavalta, mutta naurettavahan se nyt ei ollenkaan ole. Äh, palaan tässä siihen, mitä vieressäni istuva kollega tuossa juuri sanoi liittyen maatalouspolitiikkaan. Meidänhän täytyy tietenkin puuttua kilpailukysymyksiin, kartelli, äh, oikeuteen ja ylipäätään koko elintarvikeketjuun. Ja juuri näin kriisiaikoina muutama poikkeusta lukuun ottamatta 75 prosenttia, yli kolme neljäsosaa tuloista ja voitosta, jos voittoa syntyy, on riippuvaista EUn suorista maksuista. Eli kyllä tämä turvaverkko on aika tärkeä ja maatalouspolitiikankaan alalla tätä ei saa unohtaa. Mutta sitten meillä on delegoituja säädöksiä, joita uhkasimme hylätä viime päätöksessä, joka liittyi maatalouspolitiikan uudistamiseen. Ähm, siellähän todetaan, että äh, varoja on saa käyttöön vain siinä tapauksessa, että tietyt täydentävät ympäristöehdot täyttyvät. Eli puu on esimerkiksi maisemaelementti ja sitä ei saa kaataa, jos se on vähintään neljä, jos, jos puun le, puu on korke, vähintään neljän metrin levyinen siellä kor, korkealla. Mutta entäpä jos mittaan vuoden tai kasvukauden alussa vai kasvukauden lopussa. Tämä liittyy tietenkin <laughs> siihen, milloin sitä puuta sitten lähdetään mittaamaan sen kruunua silloin, kun se on jo kasvanut vai ei vielä ole kasvanut. Siis tämähän nyt on, tämähän on hulluutta, tämähän on hulluutta. Ja tämä on kuin punainen lanka moni, monissakin asioissa ja tästä syystä ihmiset eivät meitä ymmärrä. Eli siksi juuri vähemmän lainsäädäntöä, mutta parempaa lainsäädäntöä. Ja myös komission täytyy tämä muistaa ja ottaa kerta kaikkiaan ää, iso höylä käteen ja, ja, ja leikata tätä, tätä turhaa lainsäädäntöä siellä, missä sitä ei todellakaan tarvita. Esittäisin nyt vielä pari kolme lyhyttä kysymystä. Ensi viikollahan odottelemme komission ehdotuksia monivuotisen rahoituskehyksen uudistamiseksi ja ollaan kuultu jo jotain vihjeitä esimerkiksi ESIR 2. Meidän on tärkeää jatkaa taisteluamme se, jos puhutaan vaikkapa teknisistä muutoksista Afrikkaa tai Lähi-Itää kohti tai uusia rakenteita. Budjetillisestihan tästä tietenkin voi puhua ehkäpä mahdollisuuksia, toimintamahdollisuuksia komissiolla on vähän liikaakin, niin että tätä EU-budjettia hallinnoida, hallinnoidaan komissiossa ikään kuin äh, oltaisiin pankki eikä Euroopan unioni, joten uusien rakenteiden luominen, rakenteiden, jotka äh, johtavat siihen, että äh, kävellään Euroopan parlamentin yli. Tällaista me emme, me emme katso hyvällä silmällä, emmekä hyväksy ollenkaan. Erityisesti kun puhutaan pääluokasta neljä. Tähänhän viitattiinkin jo Sarvamaakin puhui asiasta ja isoista varauksista, joten me tarvitsemme aivan aivan uutta strategiaa mielestäni nyt tässä vaiheessa, jos katsomme mitä meidän ympärillämme tapahtuu, missä palaa ympäristöstämme löytyy enemmän tai vähemmän epäonnistuneita valtioita. Kun ajatellaan naapuruspolitiikkaamme, ajatellaan kehityspolitiikkaamme, onko se onnistunut? Ja jos ei ole, niin mitä voitaisiin mahdollisesti muuttaa? kyllä meidän täytyy tämäkin asia saada hallintaan eikä tietenkään kyse ole vain yksinomaan talousarviosta 2017, vaan pidemmästäkin aikavälistä, mutta kyllä jossain vaiheessa tosiaan tämäkin asia tulee ottaa käsittelyyn komissiossa ja neuvostossa ja niiden kanssa, ettei aikaa mene hukkaan. Vaikuttaa siltä, että neuvosto on nyt ottanut hiukan järjen käteen esimerkiksi verrattuna 2016 talousarvioon, niin tämä nyt ehkä on todiste vain siitä, että Tärkeää, tärkeää aikaa meni hukkaan tiettyjen jäsenvaltioiden äh, estolinjan vuoksi. Ja tänään tilanne olisi huomattavasti parempi, jos Euroopan parlamentin äh, linja olisi valittu jo aiemmin. Se, mitä Jens muuten vielä sanoi äh, tuosta uudesta hankkeesta ja sen rahoituksesta, mutta kun puhutaan naapuruuspolitiikasta, kun puhutaan naapuruuspolitiikasta ja turvallisuudesta ja puolustuksesta, ottaen myös huomioon Brexit-tilanne tietenkin. Ja se, että öö, nyt tässä ympärillämme ovat Putin, Erdogan, Trump, niin eiköhän tässä nyt hiukan toiminnan tarvetta ole. Ei meillä ole varaa nukkua enää vuosikymmeniä. Muistan vuonna 1979, kun kävin ensimmäistä Euroopan parlamentin vaalikampanjaa tuolloin von Hasselle, joka oli kärkiehdokas alueellani ja joka oli ollut aiempi puolustusministeri myös Saksan liittopäivien puheenjohtaja, puhemies, niin hän puhui Euroopan puolustusyhteisön uudelleen elvyttämisestä. Muistan, kun jouduin tuota ehdotusta puolustamaan tuolloin aikoinaan. Ja turpaan tuli kyllä monelta suunnalta. Hmm. No, aika monta vuosikymmentä tässä meni ennen kuin tämäkin kissa on nyt nostettu pöydälle. Joten me tarvitsemme kokonaisstrategiaa ja nyt tiettyjen jäsenvaltioiden tapaamisissa tämäkin keskustelu on käynnistetty ja esitelty myös uudemmille jäsenvaltioille. Älkäämme kuitenkaan unohtako, että tämä on vain osa ongelmaa, josta on keskusteltava. Älkäämme unohtako sitä muuta osaa. Ja nyt pitäisi varmaankin neuvostolta pyytää hiukan enemmän sisältöä, ei vain pilottihanketta, vaan uskottavampaa ehdotusta kaiken kaikkiaan. Kiitos. Nils Torvalds. Kiitoksia. Nils Torvalds seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti nuoruudessani pelasimme. pelikorttipeliä ja se hävisi, jo, jonka, jolta kortit loppuivat. Se mitä tässä budjetissa nyt on tapahtumassa on se, että kortit ovat käymässä vähin. Se nähtiin jo esikohdalla kohdalla aikaisemmin ja nyt nähdään, että tämä peli on keksitty uudelleen tai säännöt on muokattu uudelleen ja liikkumavara budjetin sisällä on yhä pienempi. Eli me pyrimme siihen, että Eli kun katsomme tilannetta Eserin kannalta ja katsomme sitä, mitä tässä tapahtuu, esimerkiksi Berliinistä tullut raportti, joka koskee väestöä, sen kehitystä, sen sivulla yhdeksän, on kuva jossa on tämä erityinen turvallisuushaaste – joka koskee sitä, että meillä on yli 25 prosenttia 15-24-vuotiaita nuoria työttömänä, ja nämä muodostavat turvallisuusuhan, ainakin kun puhutaan tietystä maailman osasta Etelä-Euroopasta. Mutta minusta tämä turvallisuuskysymys tulee aivan samalla tavalla esille myös Euroopassa. Tähän liittyen Meillä on myös Europol-kysymys ja olemme sitä mieltä, että tarvitsemme ehkä lisää rahoitusta, jotta voidaan kerätä sellaista tietoa, jota saatamme tarvita näiden turvallisuusongelmien vuoksi. Ja neljäs kohta koskee sitä, että Eurooppa 2020 strategiassa on vanha päätös, jonka mukaan ainakin 20 prosenttia budjetista pitäisi käyttää ilmastokysymyksiin komission luonnoksessa. Se on 19,2. Tähän päästiin viime vuonna, mutta vuonna 2014-2015 oltiin siitä kaukana. Eli 90 kuukautta sen jälkeen, kun COP21-kokous pidettiin Pariisissa, olemme jo äh, poikkeamassa siitä, mitä lupasimme. Minusta sitä ei voi millään selittää. Jos meillä on strateginen päätös 20 prosentin tasosta, se on vanha päätös, jossa on lupauduttu siihen, että pitäydytään näissä Pariisin tavoitteissa ja nyt jo luisutaan niistä pois, niin silloin teemme sellaista, että ei voi nimittäin miksikään muuksi kuin todella syvään luottavaksi typeryydeksi. Siinä kaikki minulta tänään puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Sani. Se presidente molto brevemente, visto che già i colleghi hanno... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti, koska monet kollegat ovat jo puhuneet yksityiskohtaisemmin omista kannoistaan. Kiittäisin kaikkia esittelijöitä. Varmasti voimme puhua yksityiskohtaisemmin, kun kaikki tarkistukset on esitetty. Mielestäni neuvosto ei ole nyt oikein osoittanut hyvää tahtoa tässä, kun ei ole toimittu, vaan on jätetty parlamentille – tietyt kysymykset, jotka voisivat aiheuttaa ongelmia koko budjettimenettelyssä. Ainoa asia, mikä tuntui nyt neuvoston kannassa vähän oudolta, oli se, että haluttiin leikata varauksia erityisvälineiden osalta. Ajattelen erityisesti globalisaatiorahastoa. nämä välineet toimivat toisin kuin muut budjettivälineet. Näissä yhteyksissä varaus auttaisi, jos olisi tietty varaus ennakoimattomia hätätilanteita varten. Tietenkin meidän on katettava monia tällaisia hätätilanteita EU-budjetissa, joten toivoisin, että voisin ymmärtää, miksi neuvosto on tässä tehnyt tällaisen päätöksen. Toinen asia, jonka halusin mainita, ja se on tärkeä ajatellen Turkin kesäisiä tapahtumia, Turkin hallituksen kantoja tiettyyn kysymyksiin. Mielestäni on tärkeää, että löydetään tapa huolehtia avusta, joka Turkille ohjataan. Suurista rahasummista on kyse ja voidaan kai sanoa, ettei kyseinen maa toimi kovin korrektisti, kun ajatellaan suhdetta EU-hun tai kansainväliseen yhteisöön kaiken kaikkiaan. Ja miten mitä EUn budjettiin ja eip tulee, niin Turkki taitaa olla maa, joka on saanut eniten EIPn projekti tukea. Se on varmasti kaukana edellä monia jäsenvaltioita tässä yhteydessä. Muilta osin tuen esittelijän kantaa, erityisesti mitä tulee alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomiteaan. Olen samaa mieltä siitä, että kustannuksia on rationalisoitava – ja mahdollisesti huolehtia taakanjaosta. Jättää huomioon ne rakenteet, jotka parlamentissa jo on olemassa. Ehkä siksi, että nämä toimielimet tai voisinko sanoa näin, että en ole kahden vuoden urani aikana täällä oikein ymmärtänyt näiden merkitystä vielä. Mitä varten ne ovat olemassa? minusta tuntuu enemmänkin, että nämä ovat menneisyyden jäämiä. Ja vanhoille poliitikoille luotavat lisäkeeläke mahdollisuudet. No, me olemme nähneet jatkuvasti, että palveluita tarjotaan lisää ilman, että on selkeää linjaa tai selkeää käsitystä siitä, mikä on tulevaisuus näiden ulkoisten palveluiden osalta. Ehkä sitä pitäisi vielä miettiä. Lopulta palaisin vielä edustaja Gajerin puheenvuoron. Hän puhui nuorisotyöllisyydestä ja ohjelman myönteisistä vaikutuksista. Italiassa, äh, taisi käydäkin Italiassa kesällä. Ja minun kantani, erityisesti jos katson omaa vaalipiiriäni Pohjois-Italiassa Lombardian alueella, kun puhun työvoimakeskuksissa tai muualla ihmisille, jotka ovat käyttäneet tätä palvelua, niin palaute ei ole ollenkaan myönteistä. Kovin epätasa-arvoisesti näitä valineita on käytetty ja nyt on tutkinta käynnissä ja nostan omassa vaalipiirissäni niin mutta ei vain meillä, vaan erityisesti eteläisemmässä Italiassa, jossa tätä välinettä käytetään eniten, koska nuorisotyöttömyysluvut ovat suurempia eteläisessä Italiassa. Kiitos. Edustaja Rybik, viimeinen puhuja. Eh, Kiitos ja kiitoksia painopisteiden esittelystä. Talousarviossa myös Brexitin vaikutuksia tulisi analysoida hyvinkin tarkasti, paitsi vaikutusta parlamentin talousarvioon myös komission talousarvioon, koska luonnollisesti äh, vaikutuksia tulee mm, ja pitkällä aikavälillä äh, tulee arvioida talousarvion nousevan, koska kyllä aivan varmasti tämä tulee äh, kalliimmaksi, vaikka heillä olikin maksualennus Merkel eilen sanoi aivan oikein, että olemme keskittyneet liian vähän Euroopan tasoon. Olisimme pakolaiskriisissä voineet toimia yhdessä huomattavasti tehokkaammin ja tulevaisuudessa haluamme toimia tehokkaammin. Ei voi olla niin, että 28 jäsenvaltiolla on kullakin oma strategiansa ja 28 kertaa hoidetaan asiaa ja kaikille jäsenvaltioille on, tulee huomattavasti halvemmaksi ja myös tehokkaammaksi, jos vihdoinkin tunnustetaan se, että nämä asiat on hoidettava yhdessä. Mm, ei tässä puhuta yksinomaan Schengenistä, puhutaan yhteisestä Äh, tavoitteestamme turvata Eurooppa. Tietenkin poliisi ja sotilaallinen yhteistyö kuuluvat tähän ja äh, sotilaallisestihan tämä on tietenkin merkittävä haaste. Eurooppa voisi äh, hoitaa asiat huomattavasti edullisemmin, jos hoidettaisiin asia yhdessä. Kyllä varmaan kaikki veronmaksajat ymmärtävät, että yhteinen puolustus tulee halvemmaksi mm, tässä on siis vain etua, mutta meidän täytyy viestiä tästä entistä paremmin. Me olemme tehneet sen virheen, että olemme täällä Euroopan parlamentissa julkaisseet liian vähän esimerkiksi omaa tutkimustietoamme, kuten vaikkapa EPRSn tutkimuksia, joten meillähän on paljon tietoa ja tietotaitoa ja meidän tulisi välittää tätä tietoa eh, kiinnostuneille tahoille myös tämän talon ulkopuolella. Eh, muistuttaisin eh, vaikkapa eri ministeriöistä aina kun puheenjohtajavaltio vaihtuu yleensä. Ministerit, kun tulevat vieraaksemme, ovat olleet ehkä toimessaan keskimäärin kolme vuotta, eikä heillä ole minkäännäköistä tietoa asioista ja mitä tulee vaikkapa sovittelumenettelyihin, niin ne loistavat poissaolollaan, joten kyllä meidän jos tämä nyt on ongelma jo vain puheenjohtajavaltiolle käydä keskustelua kanssa, niin entäpä sitten muille? Siksipä meidän tulisi kiinnittää huomiota näihin asioihin ja tarvittaisiin myös mahdollisuus keskustella eh, näistä asioista 28 valtiovarainministerin kanssa eh, syväluotaavasti ja kyllä valiokuntamme voisi huolehtia siitä, että 28 valtiovarainministeriä sitoutuvat vakavasti otettavaan vuoropuheluun meidän kanssamme. Kiitos. Merci. Avant donner la parole à monsieur. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Presalle, jotta hän voi vastata näihin komissiolle esitettyihin kysymyksiin. Luotan siihen, että hän hyvin tiivillä tavalla kykenee nämä vastauksensa muokkaamaan. Mutta henkilökohtaisesti haluaisin vielä kerran ilmaista kiitollisuuteni ja ihailuni esittelijälle ja Ingrid jotka ovat hyvin jäsennelleet tämän keskustelumme. Ja keskustelu, oli erittäin rikasta. Meillä on nyt loppujen lopuksi tässä budjetti joka kuuluu siihen rahoituskehykseen, josta äänestettiin jo syksyllä 2013. Kriisi toisensa jälkeen on seurannut vuodesta 2013 ja on sellainen vaikutelma, että meillä on ollut kykenemättömyyttä vastata näiden kriisien vaatimuksiin. Se, mitä tänä aamuna kuultiin, on se, että kuultiin on se, mitä tässä budjetissa ei ole. Ja olemme aivan samaa mieltä siinä, että Euroopan kansalaiset ovat huolissaan tilanteesta ja voivatko Euroopan kansalaiset ymmärtää sen, miten vakavasta tilanteesta on kysymys, jos kansalaiset eivät kykene budjettiamme ymmärtämään, silloin itse eh, toimintamme on vaarassa. Itse toimielimet ovat vaarassa. Esimerkiksi valmistelevat toimet, pilottihankkeet, joissa sellaisia tulee, ovatko ne sillä tasolla, jota niitä vaadittaisiin? Me emme tiedä, mitä seuraa esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, mutta voi hyvinkin olla, että uusi presidentti katkaisee ne käytännöt, joita tähän mennessä on ollut. Ja Euroopan täytyy ymmärtää, että sen täytyy tietyllä tavalla ottaa käyttöön toista kapasiteettia ja autonomisuutta, jotta se voi taata oman turvallisuutensa ja puolustuksensa. Jos meillä on pitkän ajan investointeja, niin ne ovat ehdottomasti tietysti tutkimuksen tehtäviä. 25 miljoonaa kai menee näihin valmisteleviin toimiin. Se syö itse asiassa tätä rahoitusosuutta, joka on suunnattu pilottihankkeisiin, mutta se ei ole riittävä. Ja jos komissio tämä vaihtoehto on ottaa käyttöön, niin näitä 25 miljoonaa pitää saada jostain muualta ja rahoitusosuus täytyy palauttaa sitten näille valmisteleville toimille ja pilottihankkeille. Minusta vaikuttaa myös tärkeältä se, että nämä prioriteetit ovat sellaisia, että Euroopan unionin kansalaiset voivat ne ymmärtää. Olen itse sitä mieltä, että ne prosessit, kuten Erasmus, ovat todellisia menestystarinoita. Kun kysytään kansalaisilta, mistä Euroopan unionista on kysymys, niin he mainitsevat euron ja mainitsevat e Erasmuksen. Jos halutaan yhdistää Eurooppa, niin meidän täytyy lisätä nuorten liikkuvuutta ja tukea Erasmusta. Nämä itse prosessit sitten taas ovat todella ällistyttäviä, joita komissiossa tehdään. Jotkut teistä totesivat, että meillä oli esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen liikkuvuutta lisäävissä hankkeissa mukana, mutta ne prosessit, jotka siinä taustalla ovat, jotka, jotka ne joutuvat kohtaamaan, jotka haluavat tällaisen ottaa osan, ovat aivan uskomattoman monimutka- monimutkaisia. Minun mielestäni tämä menettelyluettelo. Se sisältää 600 sivua ja tietyt komission yksiköt haluat varmistautua siitä, että mitään virheitä ei ole tapahtunut esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen toimista. Tämä nimenomainen lähestymistava tapa, etukäteisvalvonta tappaa eurooppalaisen hengen. Se, että sanellaan tällaisia rahoitussääntöjä, jotka eivät anna tilaa ollenkaan käytännöllisyydelle, ovat vääriä. No, vaikuttaa siltä, että olen puhunut liian pitkään, mutta joka tapauksessa nyt sitten meillähän on komission ja neuvoston kanssa kolmikantaneuvottelut. Uskisin, uskoisin, että teillä esittelijä on kaikki mahdolliset elementit, joiden avulla voitte toimia ja voimme välttää näin turhautumisen. Edustaja Presa. Merci, monsieur le président. Je vais essayer de répondre. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja pyrin vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille ja pyrin vastaamaan niihin mahdollisimman tiiviisti, kuten toivoitte. Pidän oikein tervetulleena yleisesittelijän kantoja. Me taidamme komission puolelta pitkälti samoilla linjoilla. Sitten kysymystä prioriteeteista. Komission alustava esitys keskittyi kasvuun ja työpaikkoihin ja toisaalta siirtolais- ja pakolaishaasteeseen vastaamiseen. Ja tämä nähtiin summissa, joita ehdotettiin relevantteihin ohjelmiin ja siinä, että otettiin käyttöön marginaaleja, kun niitä oli olemassa, otettiin huomioon monivuotisten kehysten joustavuus – erityisesti, että voitiin haastata, vastata haasteisiin, että siirtolaisuudesta syntyy, ja että käytettäisiin myös ennakoimattomiin menoihin varattua marginaalia. Eli selkeät prioriteetit kyllä nähdään. Sitten maksu määrärahoista. Monet ovat puhuneet maksatuksista tämän keskustelun aikana. Todellakin Meillä on tässä yhteinen huoli siitä, miten nopeasti täytäntöön pannaan uusia koesiohjelmia. Se, että ehdotetut maksatukset vuoden 2007 alustavassa esityksessä koesiopolitiikan osalta heijastelee niitä arvioita, joita on tehty tarpeista jäsenvaltioiden ennusteiden mukaisesti arvioiden myös komission puolelta sitä, miten täytäntöönpanon tahti jatkuu. Huomenna meillä on todella mahdollisuus maksatuskokouksessa keskustella yksityiskohtaisemmin, mutta todellakin meidän varmasti yhdessä tulisi tehdä ihan kaikkemme, jotta voitaisiin mahdollisimman nopeasti huolehtia siitä, että asiat sujuvat oikealla tapaa. Pilottihankkeesta ja valmistelevista toimista on esitetty joitain kommentteja. Olisin edustaja Marineskun kanssa vähän eri linjoilla, kun sanottiin, että komissio ei raportoi valmistelevista hankkeista tai pilotti projekteista. Useamman vuoden ajan on ollut yhteistyöprojekti parlamentin kanssa. Alustava lista arvioidaan tässä prosessissa ja sitä käyttävät esittelijät, jotta voidaan selvitellä tarvetta. Vuoropuhelu on käynnissä näistä aloitteista. Ja tämä toimii melko hyvin. Raportointi säännönmukaisesti pari kertaa vuodessa. Kyllä tässä varmasti parantamisen varaa on, mutta sanoisin kuitenkin, että meillä on käynnissä sellainen järjestelmä, joka pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään hyväkseen ne rajalliset varat, joita näihin tarkoituksiin on. Valmisteleviin toimiin puolustuksen osalta palaisin lyhyesti. Komissio ehdottaa todella 25 miljoonaa, kuten puheenjohtaja Artui mainitsi vuodelle 2017, 80 miljoonaa kolmen vuoden aikana kaiken kaikkiaan. Tässä on kyse osittain pilottihankkeesta, jota parlamentti alun perin esitti. Nyt tämä ei ole mikään ihan uusi asia. Mutta kyllä varmasti vaatimukset uudessa toimintaympäristössä on otettava huomioon samoin kuin se toive, että puolustusteollisuutemme voi toimia vielä globaalisti, on myös pysyvä huoli. Sitten kysyttiin maitolan paketista. Miten tämä asia hoidetaan? Se tulee oikaisukirjelmään, jota valmistellaan muutaman viikon kuluttua. Maatalous vuosi päättyy lokakuun puolessa välissä ja voidaan ottaa näin huomioon. Ja nämä molemmat tekijät vaikuttavat siihen, mitä mahdollisia sopeutuksia tehdään yhteiseen maatalouspolitiikkaan vuodelle 2017. Tässä budjettin vaikutukset nähdään selkeämmin. Silloin muistuttaisin siitä, että paketti koskee 500 miljoonaa ja Maitalan lisätoimia. Tämä liittyy siihen, että halutaan korjata nykyepätasapainoa tällä saralla. Ja se tietenkin heijastelee myös hintoja. Toivottavasti olen nyt vastannut useimpiin kysymyksiin, joita esitettiin. Jos en ole vastannut, niin toki voin vastata vielä kahdenvälisesti tai jossain muussa muodossa. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur président. Kiitoksia, edustaja Prisa. Edustaja Gajer, haluatteko vielä lyhyesti pitää loppupuheenvuoron? Toki, mielelläni puheenjohtaja. Tässä olemme kuitenkin jo reilun tunnin omasta aikataulustamme myöhässä, joten ehkäpä ää, puhun nyt tässä vaiheessa vain lyhyesti ja kollegat. Reagoin nyt vain niihin puheenvuoroihinne, joihin välttämättä nyt haluan reagoida myös se, mitä Presa sanoi tuossa äsken, mikä saattaa vielä muuttua ihan lähitunteina, nimittäin se, milloinkaan komission huomiot nuorisotyöttömyysaloitteesta ovat tulossa. Meillähän tietenkin nämä komission tulokset ovat hyvin tärkeitä, jotta voimme niiden pohjalta käydä keskustelua välineen tulevaisuudesta. Joten tässä teiltä toivoisin tarkempaa tietoa siitä, milloin valiokuntamme nämä tiedot voi komissiolta saada. Olbricht esitti suoran kysymyksen. Äh, vastaan siihen äh, kiitoksia kehuista. Minä yritin olla kohtelias, osaan olla kohtelias näköjään. Juuri palasin lomalta. Äh, olen juuri ollut Italian auringon alla kolme viikkoa, eli olen aika hyvän tuulinen. Sekin on saattanut tietenkin asiaan vaikuttaa, mutta äh, olen kyllä aika varma siitä, että viimeistään huomenna kolmikantaneuvotteluissa – minun hyvä tuuleni eh, saattaa hävitä taivaan tuuliin, kun me sitten tapaamme neuvoston edustajat keskustellaksemme. Olen eh, ollut epävirallisesti eh, neuvoston Ulakin kanssa. Hän on siis neuvoston edustaja neuvotteluissa mm, nämä yhtey- tämä yhteydenpito on toiminut oikein hyvässä ilmapiirissä, mutta huomenna nyt sitten neuvoston täytyykin osoittaa tehneensä mitä on luvannut ja en ole ihan varma kaikesta ja kollegoiltakin. Tässä nyt kuulin, että meidän täytyy lisäksi olla tyytyväisiä siihen, mitä komissio nyt sitten on äh, tehnyt ja miten se perustelee äh, tietyt ehdotuksensa. Ja minä kyllä vähän luulen, että tuo huomisen tapaamisen jälkeen en suinkaan ole paremmalla tuulella ainakaan kuin mitä olen nyt. Joten voipa olla, että tämä hyvän tuulisuus on kuin pois pyyhitty jo huomenna iltapäivällä. Esititte minulle kysymyksen äh, mahdollisista asioiden tai asuiden yhdistämisestä monivuotisen rahoituskehyksen sekä sitten 2017 budjetin välillä. Marakan mielestäni puhui tästä hyvin. No niin, ihan totta. 2017 on ensimmäinen talousarvio ähm, monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelun jälkeen. Ja nyt meidän täytyy tietenkin katsoa, mitä voimme odottaa ensinnäkin komissiolta tässä yhteydessä. Komissiohan on asian tiimoilta kokoontunut keskustelemaan. Tämä on yksi tärkeä kulmakivi ja toinen tärkeä kulmakivi on sitten se, että mitä tekee neuvosto. Ja mm, meidän täytyy sitten käydä rehellistä keskustelua keskenämme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siitä, miten suhtautua. Ja sitten yhdessä tietenkin teemme omat päätelmämme ja se, mitä te minulta pyysitte on tietenkin yksi vaihtoehto. Muistuttaisin kuitenkin, että nyt tässä neuvottelut ovat vasta aivan alkutekijöissään käynnistymässä ja siksi katsonkin, että meidän ei nyt missään nimessä kannata kaikkea ruutia pistää peliin heti näin alkuun, vaan säästää hiukan myöhemmäksikin Eli tuo komission arvio nuorisotyöttömyysaloitteesta on yksi asia, monivuotinen rahoituskehys, sen väliarvio toinen asia. Ja sitten meidän täytyy tietenkin näiden pohjalta tehdä päätelmämme. Ja juuri niin tulemme tekemään. Kiitoksia. Point suivant, projet budget. Kiitoksia. Seuraava kohta lisätalousarvioesitys numero 3 2016 toimielinten turvallisuus ja Jose Manuel Fernandes esittelee. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Lisätalousarvioesityksessä tämä on minun ja Dupren yhteinen mietintö, jossa käsitellään siis palokka kolme Tämä on aivan selvä asia. Lisätarvousarvioesitys numero kolme on arvoltaan noin 15,8 miljoonaa euroa. Tämä 15,8 miljoonaa euroa käsitellään otsakkeessa viisi. Hallin siinä ei ole mitään ongelmia. Se muodostaa osan näistä maksuista, joten se kuuluu yksi A-kohtaan. Ja se muodostaa myös osan siitä, mikä jäi yli vuoden 2014 budjetista, joten koko asia, sikäli mitä minun tulee, on ihan selvää, se tulisi hyväksyä. Kokonaissumma 15,8 miljoonaa euroa, kuten sanoin. komissiolle 5 miljoonaa eurooppaisiin kouluun, 3,5 siis Eurooppa-kouluille. Tässä on puhuttu myös tietoverkkorikollisuuksista, tiedon suojaamisesta tällä tavalla. Tällä tavalla komission järjestelmät ovat joutuneet järjestelmällisten hyökkäysten uhaksi. Myös kysymys on rakennusten turvallisuudesta, ihmisten turvallisuudesta, joten ehdottaisin vain, että hyväksyisimme tämä mahdollisimman nopeasti. Hyvä puheenjohtaja. Kyseessä on kirjainen asia ja näin osoitamme myös solidaarisuutta kollega Dupren kantakohtana, joka on esitetty muualla. Kiitoksia. Eli lisätalousarvioesitys numero kolme. Myönteinen kanta. Kuka haluaa ottaa kantaa? Edustaja Dupre. Niin, voi, anteeksi hyvä puheenjohtaja, mutta minä olen myöskin rinnakkaisesittelijä, koska ehdotukseni ei koske pelkästään tätä komissiota, vaan myös muita toimielimiä mukaan lukien meidän. Ja kuten kollega Fernandes totesi, meidän täytyy nopeasti hyväksyä tämä. Ja kun otetaan huomioon tietyt arkaluontoiset kysymykset, haluaisin, että kävisimme tässä kohden keskustelun suljetuin ovin. Euh, niin, eli kokouksen lopussa tänä iltapäivällä voidaan korottaa siihen asti. Selvä. Ennakoimaton sunka sitä, mitä aiotaan tässä kohdassa sanoa, rajoittaa kantaa nimenomaan parlamenttia koskeviin kysymyksiin. Jos kukaan muu ei pyydä puheenvuoroa, niin näin valiokuntamme tukee yleisesittelijän kantaa. Vous ne vous pas exprimé. Non, mais sur les... Eli kun ette halua ottaa kantaa näihin Kukaan ei näytä vastustavan sitä, mitä Jose Fernandes totesi näistä suuntaviivoista. Niin, se mitä sanoin on, että koska tämä minun ehdotukseni koskee myös komission ja muiden toimielinten lisätalousarvioesitystä, niin sitä ei voida jakaa, vaan meidän tulee ottaa kantaa koko tähän kysymykseen sitten jossain vaiheessa. Kun kysymys on siis lisätalousarvioesityksestä. No niin, joka tapauksessa asiaan palataan, sanoo puheenjohtaja. José Manuel au rapport pour euh, l'évolution. Ja edelleenkin sitten kehitys ja muutokset, joita on tehty toimielin rakenteeseen. Tässä mahdollisuus on katsoa sitä, millä tavalla toimielimet vastaavat Euroopan kansalaisten toiveisiin. Projektu de parceeri. Kiitos puheenjohtaja. Lausuntoluonnos joka nyt käsitellään, on nähtävä siinä yhteydessä, että me haluamme vastata niihin haasteisiin, joita meihin kohdistuu. Meidän on päästävä tavoitteisimme erityisesti kohti Eurooppa 2020 strategiassa, jotta voimme vastata kansalaistemme huolenaiheisiin. käy päinsä, että meillä on alle prosentin osuus BKTstä. Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, mutta niihin ei kyllä päästä tällaisen pikkubudjetin turvin. Lisäksi kun budjettikysymyksistä puhutaan, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on hyvin tärkeää, että meillä on omien varojen järjestelmä. Järjestelmän pitäisi olla yksinkertainen, helposti seurattavissa. Haluamme järjestelmän, jonka ihmiset voivat ymmärtää. Haluamme siis sellaisen budjetin, joka on tavallisten kansalaisten ymmärrettävissä. Joten meidän pitäisi päästä eroon näistä alennuksista, tällaisesta kompensoimisesta, joka ei saikaan mitään muuta kuin, että näin monimutkaistetaan ja toimitaan aivan vastoin avoimuuden ja seurattavuuden periaatteitamme. Lisäksi on selvää, että budjetti ja monivuotiset rahoituskehykset on saatava joustavammaksi. Meidän ei tulisi hyväksyä sitä. että on hyvin tiukkaan lyöty lukkoon tulevaisuuteen asti käytettävissä olevat määrärahat. Meillä on nämä sitoumukset ja tietenkin jos varoja ei käytetä, niin nämä varat palaavat kansallisiin budjetteihin. Usein tuloksena on se, että varat jäävät käyttämättä ja sitten ne palautuvat jäsenvaltioihin, vaikka kyse on mielestäni eu budjetin varoista ja niiden pitäisi olla eu budjetissa edelleen. Budjetin yhtenäisyys on myös tärkeä asia. Meidän tulisi huolehtia siitä, että budjetti ei saa jatkuvasti kutistua. Meillä on olemassa varoja, joita on käytetty tiettyihin toimiin, joilla haluttiin esimerkiksi helpottaa koko siirtolaistilannetta. On tärkeää, että nämä asiat hoituvat kunnolla EUn budjetin puitteissa, koska tätä kautta huolehditaan myös siitä, että Euroopan parlamentti saa valvottua budjetin käyttöä ja näin saadaan oikeutusta tälle budjetille. Mielelläni kuuntelisin kollegoiden kommentteja, jotka liittyvät tähän tai muihin lausuntoluonnoksessa esitettyihin seikkoihin. Määräaika jättämiselle Taitaa olla kahdeksas päivä syyskuuta kello 12. Joten mielelläni kuulisin nyt, mitä ehdotuksia kollegoilla on. Minulla on muutamia tarkistuksia itsellänikin, koska tietenkin meillä on hyvin tiukat rajat sille, miten pitkä asiakirja voi olla. Kiitos. Minulla on myös tarkistus siihen, mitä tässä sanottiin muutos. Siis se ei ole kahdeksas, vaan viides syyskuuta. Puhetta eh, mikrofonin ulkopuolelta. Minulla on ainakin on viides yhdeksättä täällä, sanoo puheenjohtaja. Joo. septembre à 18h. Merci pour la correction, mais j'ai dit... Niin, kiitos tästä korjauksesta. Sanoin, että se löytyy täältä esityslistasta. No sitten se on virhe esityslistassa kerta kaikkiaan. Je remercie José Manuel pour la présentation. Kiitoksia Jose Manuel tästä esityksestä. Kuka haluaa ottaa kantaa lausuntoluonnokseen? Presidente, grazie al collega Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kollega Fernandesia hänen tekemästään työstä. Eikö täällä alue 5.9. täällä esityslistassakin ihan vaan tähän tekniseen kysymykseen liittyen. Mitä luonnokseen tulee, niin sehän keskittyy budjetin tiettyihin osa-alueisiin ja mielestäni on hyvä, jos mm, viitataan Euroopan unionin talousarvion laajentamiseen. Mm, mekin katsomme, että tästä alennusperiaatteesta täytyy päästä. Mekin pohdimme tiettyjä tarkistuksia, jotka sitten tulemme määräajan puitteissa jättämään. Kyllä mm, varmasti selkeämmin tulisi vielä viitata niihin painopistealueisiin, jotka tulivat huippukokoukselta. Maahanmuutto, turvallisuus, kulttuuri. Tämä nyt on vain tällainen suullinen ehdotus. Ja sitten pitäisi tietenkin myös lisätä kappale, jossa puhutaan Brexitin vaikutuksista. Kiitoksia. Onko muuta näkemyksiä? Niin, vain huomio, jos sopii. Minusta meidän budjettimme on nimenomaan ollut uudelleen jakoon suuntautunut. Ja se on ollut nimenomaan toimijoiden tavoite. Ja meidän täytyy tässä huomioida myös se, että mahdollisesti täytyy siirtää toimivalta jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä. Ja nämä ehdot täytyy laittaa sitten myöskin budjettiin. Meillä täytyy olla riittävät välineet näiden, tämän toimivaltuuden harjoittamiseen. Silloin kun toimivalta on jaettu, niin kuin esimerkiksi rahoituspuolella. Haluaako joku ottaa tähän asiaan kantaa? Jos ei, niin jätetään se tähän. 5.9. kello 18 on äh, tarkistustehtämisen määräaika 26.–29.9. äänestysvaliokunnassa. Edustaja Tarant Onkohan täällä esittelemässä tätä lausuntoaan, joka koskee kalastuskumppanuussopimuksia. En näe häntä. Eli lykkäämme tätä asiaa eteenpäin. Se antaa meille hiukan lisäaikaa. Kansallista Eurooppa-ohjelmaa koskevan täytäntöönpanokertomus. Kristoforu kollegamme. Kiitos το έτοιμά σας και θα κερδίσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tässä varmasti voimme säästää lisää aikaa, koska mikään valiokunta ei ole ylipäätään reagoinut tähän, joten tämä auttaa minua lausunnon laatimisessa. määräaika tarkistusten jättämiselle käsittääkseni on syyskuun 21. päivä. Ja haluaisin pyytää kollegoita osallistumaan tähän prosessiin, jotta voimme parantaa sekä lausunto että itse mietintää. Kiitos. Euh, no siinäpä tiivissä muodossa esitetty esti. Kiitokset siitä kollega Christoforolle. Kuka haluaa ottaa kantaa? Kuka haluaa ottaa kantaa tähän Euroopan kansalaisuuskysymyksissä? Budjetin täytyy olla sellainen, että kansalaiset voivat sen ymmärtää. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa tästä kysymyksestä, joten määräaikaa tarkistusta jättämisellä. 18.10. Kello 12 ilmeisesti. Näin. 18.10. Eli kyllä tässä sitten on kuusi viikkoa. Notre collègue González Pons est-il prêt ou... Onko sitten kollega González Pons valmis keskustelemaan meidän kanssamme Euroopan puolustusliitosta? Sehän tuli tänä aamuna esille myös kommenteissa kun käsiteltiin vuoden 2017 budjettia ja valmistelevaa tointa tutkimus, tutkimuspuolella. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Queridos colegas, les presento... Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. E, Esittelen tässä nyt todella ehdotuksen Euroopan puolustusliitosta e, Euroopan tulisi toden totta pohtia sitä, miten Euroopan puolustusliittoa voidaan lähestyä. Tämän täytyy myös olla todellinen prioriteettimme. Prioriteetti kun ajatellaan 200 miljardia euroa vuodessa, joka on todella siis yhteenlaskettu puolustusbudjetti, politiikat ja myös puolustusmäärärahat ovat täysin hajallaan. Olisi mm, parempi puolustuksen alalla integroida toiminta ja tämä merkitsisi hyvin suurta taloudellistakin säästöä. Ehm, yhdessä kaiken kaikkiaan ehm, Euroopan unioni voisi säästää 26 jopa 130 miljardia euroa puolustusmenoissaan, jos yhteistyötä vahvistettaisiin puolustusliiton ehm, kautta. Kun ajatellaan Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomaa rakenteellista yhteistyötä, niin tässä voitaisiin tarkastella mahdollisuutta käyttää Ateenan prosessia ja todella siis yhdistää voimat. On jäsenvaltioita, jotka osallistuvat muita tiiviimmin yhteistyöhön, kuten esimerkiksi erilaisiin pilottihankkeisiin ja suunnitelmiin. Ja katson, että tässä vaiheessa Euroopan puolustus liittoa todella tarvitaan. Meidän tulisi investoida yhteiseen puolustukseen ja tukea eurooppalaista puolustuksen yhteistyötä niin, että jäsenvaltiot voisivat myös rahoituksen alalla koordinoida toimensa entistä paremmin. Näin meillä voisi olla tällainen puolustuspolitiikan talouden ohjausjakso. Tätä minun ensimmäistä luonnostani voi aivan varmasti vahvistaa kaikkien, poli- kaikkien poliittisten ryhmien yhteistyöllä ja odotankin kollegoilta ehdotuksia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Gardia Saval. Kiitos puheenjohtaja. Yksi ihan nopea lyhyt reaktio tähän lausuntoluonnokseen. Tämä liittyy pikemminkin budjettiin yleisluontoisesti, kun on puhuttu 2017 talousarviosta tänä aamuna, niin havaitaan, että tämäkin aihe tulee yhä useammin Euroopan parlamentin esityslistalle ja tämän valmistelevan toimen luonnostelu on nyt ensimmäinen tai yksi askel tätä suuntaa kohti. Ja nyt mielestäni meidän täytyy ehdottomasti vaatia uutta tuoretta rahaa. Ei saa käydä niin kuin viime vuosina tapahtuu, että kun syntyy kriisi, rahaa siirretään taskusta toiseen. Ja näin ollen nyt mielestäni budjettivaliokunnan täytyy toden totta painottaa sitä, miten tämä uusi prioriteetti rahoitetaan, mistä rahat tulevat ja todella toivomme, että jäsenvaltiot toimivat kyllin vastuullisesti Äh, antaakseen käyttöön äh, tuoretta rahaa. Ja edustaja Gonzales Pons, äh, niin kuin aivan totesitte, paitsi että parannamme puolustusta, jos panemme yhteistyöhön puhtia, niin tämän lisäksi voimme säästää merkittäviä summia rahaa. Ja näin ollen voimme yhdistää voimamme ja voimavaramme ja tätä kautta vahvistaa unionin puolustusta samalla rahaa säästäen. Merci. Le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Kiitos vielä puheenjohtaja. Eipä tässä muuta kuin, äh, äh, että olen täysin samaa mieltä edustajan Gardia mm, Savalin kanssa. Ja jos tämä ei vielä heijastu kylliksi tähän äh, lausuntoluonnokseen, niin ehdottomasti tältäkin osin voimme vielä parantaa tekstiä. Aikahan meillä kyllä on. La vraie question, c'est de se demander. Todellinen kysymys on se, että pitää kysyä itseltään, mitkä ovat tämän suvereenisuuden ehdot, jotta sitä voitaisiin hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattaako ne ottaa käyttöön Euroopan unionin tasolla vai kansallisesti. Ja tietysti diplomatia ja kansallinen puolustus on tässäkin oleellisessa asemassa. Meidän täytyy inventoida eri maiden diplomaattiedustustot e, ja mm, katsoa, olisiko mahdollista yhdistää esimerkiksi näitä rakennuksia. Se säästäisi rahaa Euroopan unionin jäsenvaltioille ja ehkäpä Euroopan unionillekin. Ja me voimme sitten taas painostaa hallituksia tässä suhteessa ja saada suuren yleisen mielipiteen puolellemme, jotta kansalaiset ymmärtäisivät tämän kysymyksen. Jos meillä olisi selkeä diplomaattinen kanta Irakissa, Libyassa, Syyriassa, niin ehkä silloin ei olisi tällaisia valtavia maahanmuuttovirtoja kuin tänä päivänä on. Äh, kävimme äsken lähi ja ei voi sanoa, että eurooppalainen näkemys olisi siellä erityisen selvä tai mitenkään voimakkaasti läsnä tuolla kentällä. Olosuhteissa, jotka ovat äärimmäisen vaikeat. Tehokkuus on silloin vain suhteellista. Kuka vielä haluaisi ottaa kantaa? Gonzales Ponsin lausuntoon. Totesin, että tarkistustehtämisen määräaika on 8.9. eli viikon kuluttua. Ja että 10.11.10. tämä asia sitten äänestetään, tästä asiasta äänestetään budjettivaliokunnassa. Aha, edustaja Tarant on palannut paikalle. Hän saa puheenvuoron, jotta hän voi kertoa meille kalastuskumppanuussopimuksesta Cookin saarten kanssa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Anteeksi, että en ollut paikalla oikea-aikaisesti. Virossa on presidentinvaalit käynnissä ja jotkut ihmiset tarvitsevat niin Kuitenkin tässä välissä sitten komissio on tehnyt kovasti töitä varmistaksensa eurooppalaisten kalastajien kalastusoikeudet kaukaisella merialueella ja Cookinsaaren ympäristössä, saarten ympäristössä on saatu aikaiseksi sopimus, mikä merkitsee sitä, että Euroopan unioni aikoo maksaa 2,87 miljoonaa kahdeksan vuoden ajan ja vuosittain Se maksaa meille 350 000 euroa ja silloin saamme pyytää 7000 tonnia vuosittain, mikä merkitsee sitä, että yksi tonni maksaa 5000 tonnia ja kilogramma kalaa 5 euroa. Ääne, pyydän kaikki äänestämään tämän puolesta. Äänestäkää vastaan vain siinä tapauksessa, jos joku Brysselin kalaravintoloissa pyytää enemmän. Mutta 5 euroa siis kilohinta. Euh, kilo poisson. Niin. Kilohinta tietysti on hyvä indikaattori tässä suhteessa. Veronmaksajat tässä tietysti sitten maksavat nämä kustannukset, joita kuluttajat joutuvat maksamaan kalan hinnasta. Onko kysyttävää ähm, valmistelijalta? Ei. Tarkistukset tulee jättää 7. syyskuuta menne, kello 12 mennessä. Ja äänestämme tästä lausunnosta 10.11.10. Ja kalastusvaliokunta haluaa ottaa tähän asian kantaa ja äänestää siitä 9.10.11. Täysistuntoon asia tulee joulukuussa ja silloin parlamentti ottaa siihen kantaa. Ja toisin kuin sanoin alussa, me emme sittenkään käännä tätä käsittelyjärjestystä 11 ja 12 kohdan välillä. Edustaja ei vielä ole paikalla, sen sijaan Viotti on paikalla. Tänään käsittelemme investoinnit työllisyyteen ja kasvuun kysymyksen. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Tämä on lausunto aluekehitysvaliokunnan mietintöön, koska uusi rakennerahastoasetus on esillä. Siksi tällainen mietintö ylipäätään on. Komissio teetti tutkimuksen siitä, miten varoja on käytetty. Tutkimus vattiin viime vuoden aikana ja siinä keskitytään nyt tiettyihin budjettikysymyksiin. Ongelma liittyy siihen, miten voidaan laskea, miten hyvin rahasto on toiminut. ja se, miten unionin toimia rahoitetaan ja mahdollinen täydentävyys esirin ja rakennerastien välillä. Tämä on tärkeä kysymys, josta komission sen Katainen on useamman kerran puhunut. Ja lopulta tässä lausunnossa pyydetään sitä, että saataisiin ajoissa riittävä tieto Brexitin talousvaikutuksista miltä näyttää uusi Eurooppa, jossa on 27 jäsenvaltiota. Määräaika tarkistusten jättämiselle on kello 12.8. syyskuuta. Euh, Kiitoksia edustaja Vioti. Edustaja Olbrecht. Yes, uh, just on behalf of the, uh, of the... Kiitos EPP-ryhmän nimissä. Voin vain todeta, että tämä teksti Tämä lausunto luonnos heijastelee sitä keskustelua, jota kävimme tänä aamuna, esimerkiksi operatiiviset ohjelmat ja niiden puute ja esir rahastot ja erityisesti kun tässä nyt odotetaan komission ehdotusta esirin pidentämisestä, joten säännöt, jotka liittyvät täydentävyyteen, eivät ole suinkaan kovin selkeitä. Meillä ei ole selviä sääntöjä, joten äh, yksi ulottuvuus on ehkäpä suhde äh, esirin ja eri rahastojen välillä ja haluaisinkin äh, juuri mitä tulee aluekehitysvaliokuntaan. Edustaja Van hän äh, on äh, siellä asiaa käsitellyt, äh, käsittelee vastaavana. Ja nyt toden totta täytyy katsoa, miten nämä eri rahastot, miten niiden täydentävyys toteutuu. Mutta ehkäpä palaamme tähän asiaan vielä. Pahoittelen muuten sitä, että varjoesittelemme ei nyt päässyt paikalle. Kiitos. De tout cela, il sera fait mention, bien sûr. Kiitoksia. Keskustelemme tästä asiasta myös sitten jo Ekonin kanssa. Haluatko joku muuttaa tähän asian kantaa? Ei. Jos edustaja Holmajor on paikalla, niin hän saa välittömästi puheenvuoron. asia, joka on ollut esillä usean otteeseen. Se ei kai maksa liian monta pistettä EPPlle. Kysymys on maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmästä. Molmeyer. Je l'invite à s'installer. Ja Odotan tässä, että Hulmar pääsee istuutumaan. Ilmeisesti hänkin on viettänyt mukavan lomaan. Varmastikin kuitenkin liian lyhyttä sellaista. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Vielen herzlichen Suuret, suuret kiitokset puheenjohtaja. Kyse on nyt äh, todella tuosta maahan tulee maahan, lähtöjärjestelmästä EES me annamme tästä lausunnon vastuuvaliokunnalle, joka on äh, kansalaisvapauksien valiokunta. Tässä maahantulo- ja maasta lähtöjärjestelmässä budjettivaliokunnalle ydinkysymys äh, on sama, joka meillä äh, oli siis järjestelmänkin kohdalla. Sisjärjestelmän kustannuksethan räjähtivät käsiin siksi, että päätettiin järjestelmästä, mutta ei oikeastaan siihen kohdistuvista odotuksista eikä myöskään aikataulusta, selkeästä aikataulusta. Ja näin sitten jäsenvaltioiden kanssa ei oltu sovittu sovittu toimintatavasta ja sisjärjestelmän kustannukset itse asiassa kymmenkertaistuivat sitten matkan varrella. Ne, jotka olette täällä olleet pidempään, tiedätte, miten sisjärjestelmän kanssa kävi. Siinä oli teknisiä ongelmia jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden sisällä myös komissiossa. Äh, oli ongelmia eri pääosastojen välillä, jotka eivät tiedottaneet toisilleen ja tästä syntyi merkittäviä ongelmia. Tästä syystä halusin nyt tässä budjettivaliokunnan lausunnossa keskittyä erityisesti siihen, että kun tällainen järjestelmä otetaan käyttöön, se on otettava käyttöön kohdennetusti. Eli äh, tekniset vaatimukset on äh, selvitettävä. Äh, tietyillä jäsenvaltioillahan tällaisia järjestelmiä on jo käytössään, näitä äh, jäsenvaltioita on siis olemassa, joten täytyy tietää, mitä tekniikkaa siellä käytetään, mm, mitä sisältöä järjestelmään tulee, miten sitä suojellaan. Ja tämän kaiken on oltava teknisesti yhteen pelaava, yhteen sopiva, että yhteinen järjestelmä voidaan ylipäätään ottaa käyttöön. Entäpä sitten ne jäsenvaltiot, joilla järjestelmä ei vielä lainkaan ole, mitä minkälaiset olosuhteet näissä jäsenvaltioissa tulee luoda ja miten sitten vielä kaikki 28 järjestelmää saadaan yhteen sopiviksi. Tässä havaitsin, että meillä ei ole minkäännäköistä mekanismia, joka käynnistyy siinä vaiheessa, jos jäsenvaltio ei taloudellisesti, rahoituksellisesti tai inhimillisiltä voimavaroiltaan kykene hoitamaan tätä tehtävää jos esimerkiksi asiantuntemusta ei kerta kaikkiaan ole, ja mitenkä tämä ongelma ratkaistaan mitä tehdä, jos yksi jäsenvaltio ei jostakin syystä saa järjestelmää käyntiin. Mielestäni olisi tarpeen hoitaa tämäkin asia. Jos Kreikka vaikkapa sanoo, että ei ole rahaa, meillä ei ole rahaa, niin johtaako tämä sitten siihen, että Kreikka jää järjestelmän ulkopuolelle? Eh, ja miten tämä liittyy vaikkapa velkaantumisen eh, estämiseen. Eli ainakin meillä pitäisi olla jonkinnäköinen mekanismi, joka huolehtii siitä, että tämä voi toimia eh, rahoituksellisesti kestävästi ja kattavasti. Ja jotteivät kustannukset tosiaan räjähtäisi tai nousisi räjähdysmäisesti, niin meidän täytyy tietää jo mitä jo ennen tarjouskilpailun käynnistämistä, että mitä tässä halutaan. Meillä on oltava kokonaiskuva, ettei käy niin, että A, B, C ja D tilataan ja sitten nämä muut aakkosten kirjaimet lisätäänkin siihen vasta myöhemmässä vaiheessa. Tämän lisäksi komissiolta täytyy vaatia, että kun tämä kaikki Äh, nyt on rahoituksellisesti vain suunnilleen tasolla, mutta konkreettisista kustannuksista jäsenvaltioille ja äh, unionin talousarvioon ei vielä ole tietoa, niin siksi haluaisin tässä lausuntoluonnossa, että meille tarjotaan täysin tarkka käsitys äh, siitä, paljonko rahaa tarvitaan lyhyellä aikavälillä järjestelmän luomiseen, mutta myös pitkällä aikavälillä järjestelmän säilyttämiseen, äh, toiminnassa pitämiseen äh, ja kunnossapitoonkin. Me tiedämme, että äh, vaatimukset ovat kovat ja me tarvitsemme teknisen ja rahoituksellisen arvion, jotta niiden pohjalta voimme analysoida vaikutukset talousarvioon. Nämä ovat ne kaikkein tärkeimmät kohdat, jotka nostaisin esiin järjestelmän rahoitusvaikutusten suhteen. Kiitos. Monsieur Depré. Kiitoksia, hyvä valmistelija. Edustaja Dupré. Kiitoksia, puheenjohtaja. Silloin kun keskustelimme SIS-järjestelmästä on paikalla ja tuen täysin kollega Holmajerin argumentointia, mutta minulla on toisenlainen kysymys. Tämä järjestelmä, joka otetaan käyttöön, on järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että tunnetaan kaikki ne ulkomaiset henkilöt, jotka tulevat Schengenin alueelle ja poistuvat sieltä. No sellaisenaan sehän ei ole ollenkaan kiinnostava, paitsi jos nämä tiedot yhdistetään muihin tietokantoihin. Kysymykseni edustaja Holmajerille onkin, että tämä hanke, jota meitä pyydetään hyväksymään, onko siinä määritelty ne vaihdot ja yhteydet, joita uuden järjestelmän ja muiden järjestelmien kanssa on esimerkiksi SCSn kanssa tai muiden tietokantojen, Eurodakin tai muiden kanssa, sillä jos nyt vaan rekisteröidään nämä maahantulot ja maasta poistumiset eikä sitä liitetä mihinkään, niin sehän on ihan valtava kustannus täyteen typeryyteen. Eli onko tämä järjestelmä yhdistetty muihin tietokantoihin ja mihin sellaisiin. Jos edustaja Holmeier voi tähän heti vastata, niin olisin kovin ihastunut. Mutta mm, mielelläni sitten kuulisin muussa tapauksessa komissiolta. Edustaja Holmeier voi vastata, mutta ennen sitä annan kuitenkin tässä myös toiselle edustajalle puheenvuoron. SND, primul Kiitos paljon puheenjohtaja. Hienoa, että Hienoa, että voimme keskustella Euroopan parlamentissa tästä aiheesta ja siitä, miten voidaan tarkastella uudestaan sitä, mihin maa, miten maahan päästään, maasta lähdetään. EU:ssa. Tämä on erityisen tärkeää nykyään. Me tarvitsemme EU:hun älykkäitä, tehokkaita, integroituja rajoja. Rajat ylittävän ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti. Viranomaiset tekevät tällä hetkellä työtä kovin alkeellisten välineiden avulla. Tämä nähtiin, kun kävimme Lampedussa viime vuonna. Toisin sanoen, rajamenettelyt ovat tällä hetkellä tehottomat. Ne eivät sovi nykyaikaan ja virheiden mahdollisuus on liian suuri. Siksi on hyvin tärkeää, että käymme nyt tätä keskustelua. On tärkeää, että Schengenin sääntöjä tarkastellaan uudestaan parantaminen mielessä ja tämä on tärkeä asia. Mm, Romania ja Bulgaria muuten ovat vastanneet kaikkiin Schengenin vaatimuksiin. Me tarvitsemme vahvan Schengenin, johon otetaan mukaan kaikki jäsenvaltiot. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana on nähty poliittiset ja turvallisuusolot, jotka ovat kovin erilaiset kuin me olemme tottuneet. Meillä on aivan uudenlainen turvallisuustilanne ja siksi tarvitsemme kunnollista rajapolitiikkaa ja hyvät rajamenettelyt, jotta voimme taistella rikollisuutta vastaan ja sisäistä, lisätä sisäistä turvallisuutta. Teknologian kehittyessä tarvitsemme keskitetyn järjestelmän, joka on liitetty yhteen riittävän tehokkaasti ja on riittävän yksinkertainen käyttää. Lisäksi Euroopan unionin on taattava se, että on olemassa mekanismit, joiden kautta voidaan suojella matkustajien henkilötietosuojasta. Tilanteessa, jossa olemme tänä päivänä, tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja. Me emme halua tilkkutäkkiä, jossa on monenlaisia ratkaisuja. Ulkorajojemme on oltava turvalliset ja tarvitsemme integroitut puitteet, joissa kansalaiset voivat tuntea elämänsä turvassa. Euroopan unionin ei tarvitse rakentaa muureja sitä varten Euroopan ympärille. Kiitos. Onko muita kannanottoja? Minäkin haluaisin esittää kysymyksen edustaja Holmairelle. Onko meillä takeet siitä, että kaikki Schengenin alueen jäsenvaltiot soveltavat samoja sääntöjä näiden tietokantojen muokkaamiseksi, ettei meillä synny mitään ongelmia eri järjestelmien yhteensovittamisessa. Ja liittyykö tämä sitten taas pakolaiskantoihin? Ja kun tässä nyt on kyseenalaista Dublinin toiminta, esimerkiksi Sisilässä saatiin nähdä se, missä määrin Dublinin järjestelmä todellakaan enää toiminut. Osa esimerkiksi ei halunnut rekisteröityä ollenkaan, koska halusi mennä suoraan Italiaan. Sama ilmiö on nähtävissä Kreikassa. Eli emme voi tällä linjalla jatkaa. Koko tämä yhteennivouttaminen on se, joka on eh, tärkeää. Ja jos saa valta, valtavasti eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä, niin silloin me menemme kaikki metsään ihan kollektiivisesti. Meidän täytyy saada aikaiseksi tehokkuutta ja Euroopan kansalaiset kyllä ymmärtävät tämän. Ja näin saamme suurin yleisön mielipiteen puolellamme. Toin sulut kiinni. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Holmaerille, jotta hän voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, äh, zunächst einmal äh, die äh, Frage... Kiitos puheenjohtaja, aivan ensinnäkin äh, kysymys siitä, onko kaikilla jäsenvaltioilla velvoite rekisteröitymiseen. Kyllä tällainen jo on ja äh, Kreikka ei sitä ole kunnioittanut äh, eikä Italiakaan, mutta siksipä on käynnistetty myös rikkomusmenettely näitä maita vastaan. Euroopan unionin sisällä on kuitenkin muitakin maita, jotka ne eivät olleet näissä rajoissa Itävalta, Unkari, Kroatia, Slovenia, Saksa, mm, Ranska, jotka eivät täysin pitäytyneet Eurodakissa, koska eri syistä aina syyksi esitettiin usein se, että pakolaiset eivät edes halua rekisteröityä ja siksi vaikuttaakin siltä, että meillä ei ole yhtenäistä strategiaa. Aivan selvästi tällainen toiminta on lisääntynyt, koska jäsenvaltiot pelkäävät nyt, että sadat tuhannet matkustavat ympäri Eurooppaa rekisteröitymättömänä ja tämä on tietenkin turvallisuuden kannalta äärimmäisen kyseenalaista ja myös niiden lukumäärä, jotka liukuvat rikollisuuteen, eivätkä sitten enää pääse järjestelmästä. Esimerkiksi alaikäiset, joita järjestäytynyt rikollisuus käyttää kylmästi hyväkseen, tai pakkoprostituutio tai muut rikollisuuden haarat, järjestäytyneet varkaudet ja niin edelleen, mutta nyt sitten nämä ihmiset eivät voi kääntyä poliisin puoleen pelätessään, että heidät saatetaan identifioida, koska he alussa olivat rekisteröityneet, mutta eivät ole muuten missään järjestelmässä. Ja tämä on kyllä todellinen noidankehä. Meidän täytyy asia korjata. Tämä rekisteröimättä jättää käyttäminen ei todellakaan ole inhimillistä, se on vaarallista. Näin ihmiset joutuvat eivät voi sitten kääntyä viranomaisten puoleen, todella liukuvat laittomuuteen ja tämä on äärimmäisen suuri vaara ja riski. Ehkäpä mm, tämä on tällaista, joka väärin ymmärrettyä vapauttakin Euroopan unionissa. Nyt on tehtävä hyvin selväksi, että tämä järjestelmä koskee kaikkia jäsenvaltioita ja siksi tässä lausuntoluonnoksessa korostankin kovasti sitä, että kaikissa 28 jäsenvaltiossa nämä on täytäntöön pantava ajallaan niin, että saadaan aikaan järjestelmä, joka toimii. Jos me käytämme tähän rahaa, niin tässä on järkeä vain siinä tapauksessa, että kaikki 28 jäsenvaltiota täytäntöönpanevat sen oikea-aikaisesti. Jos meillä on kolme tai viisi, jotka eivät tätä tee, niin sittenhän hän rekisteröimättä jättäytyminen voi jatkua. Eli tämä on joko tai kysymys ja tämän mielestäni olemme oppineet Eurodakista kollega Gerard Depren kysymys on erittäin oikeutettu. Komissio haluaisi järjestelmien yhteen toimivuutta, mutta minun mielestäni tässä tämä tietosuojapuoli on mennyt hiukan vinoon. Ei voi olla niin, että tietosuoja tarkoittaa sitä, että että yleisesti mukaan epäillään ihmisiä Eh, rikollisiksi heidän, heidät, eh, raja, heidän rajaa ylittäessään. Totta kai voi varmistaa, että henkilö, mm, henkilö ei löydy jostain tiedostosta eh, esimerkiksi rikoksen tehtyään. Näinhän nyt voidaan pidättää suoraan rajalla. Ei tämä ole mielestäni mikään yleinen epäilys, joka kohdistuu kaikkiin rajan ylittäjiin yrittäjiin. Muutenhan meidän täytyy sitten lopettaa vaikkapa kaikki verotarkastukset. Eihän niin verotarkastuksestakaan väitetä, että tämä on yleinen yleisepäilys kaikkia veronmaksajia vastaan. Eihän se nyt tietenkään niin ole. Ehm, eikä voi myöskään väittää, että poliisin puhalluskokeet liikenteessä leimaisivat kaikki että Ei se todellakaan näin ole. Minun mielestäni tämä ei ole mikään kestävä perustelu. Ja tästä syystä järjestelmien yhteen toimivuus, siis kaikkien eri mm, järjestelmien yhteen toimivuus on varmistettava, koska on myös henkilöitä, jotka ovat taustaltaan rikollisia ja tulevat EU-rikollisuus mielessään ja tarkoituksena, niin meidän täytyy voida pidättää heidät jo rajalla, koska meillä on toimiva, hyvä vedenpitävä järjestelmä, joka johtaa heidän kiinni saamiseensa, mutta joka samalla toimii niin, että rajaylitys on helppoa ja joustavaa eikä ongelmallista kun mitään peiteltävää ei ole. Ja todella siis olen Jean Debreen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tässä tarvitaan ehdotonta järjestelmien yhteen toimivuutta. Itse asiassa ei tämä EES-järjestelmä oikeastaan liity mitenkään Bulgarian ja Romanian liittymiseen Schengen-järjestelmään. Tämä on asia, joka liittyy jäsenvaltioiden välisiin neuvotteluihin ja tämä oikeus, oikeudellinen järjestelmä ei tähän vaikuta. Ja ovat jäsenvaltiot sitten Schengenissä taikka eivät, kaikkien on osallistuttava tähän järjestelmään, EES-järjestelmään, koska vain näin siitä saadaan sataprosenttisesti toimiva ja perusteltu. Eli olen kyllä muuten kanssani täysin samaa mieltä. Kiitos. No, ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, otitte nämä yksin olevien alaikäisten kysymyksen esille. Sitten on myös niitä henkilöitä, jotka esittävät olevansa alaikäisiä, mutta eivät sitä ole. Ja vastaanottolosuhteet ovat usein niin vaikeita. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla Euroopassa voimme puuttua tällaiseen ihmiskauppaan, joka on täysin sietämätöntä. Fresa-komission nimissä täällä ottaa kantaa. Interopérabilité, interconnexion, mise en commun, euh, euh, cahier des charges unique pour l'ensemble. Euh, eli otatteko kantaa nyt tähän kysymykseen? Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole kaikkia teknisiä valmiuksia vastata Dupren yksityiskohtaisiin kysymyksiin siitä, millä tavalla nämä järjestelmät on nivoutettu yhteen. Ehdottaisin, että voisin kirjallisesti sitten vastata tähän. Voitte jakaa sen vastauksen sitten täällä valiokunnan jäsenille. Ja kollegani voivat siis nämä vastaukset kirjallisesti tarjota. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Holmeier, Riittääkö tämä tältä päivältä? Nous venons d'entendre M. Frézard qui au nom de la commission nous a dit que Kuulimme juuri edustaja Fresa komissiosta ja että nämä tekniset vastaukset saadaan myös Dupreille seuraavien päivien aikana. Tässä tarkistusteettämisen määräaika on 15.9. kello 12 mennessä. Ei, anteeksi. Tässä nyt meni tämä sekaisin. Pahoittelen. Tänään oli ensimmäinen näkemysten vaihto. Luonnos esitellään 20. 26.29.9. Tarkistuksia voidaan esittää 13.10. kello 12 mennessä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, minusta voimme nyt keskeyttää aamupäivän työt ja jatkamme tänään kello 15. Kokous on keskeytetty.